Ja. Arvoisat naiset ja herrat, toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi kokoukseemme. Valitettavasti meidän täytyy aloittaa täsmällisesti, koska meillä on niin paljon kohtia täällä. Muuten me emme pysty tätä asiaa hoitamaan kaikkea. Mikäli teille sopii, ja minä suosittelen kyllä sitä kovasti, niin haluaisin puheenjohtajan ilmoituksena kertoa, että meillä on tänään niin paljon esityslistan kohtia, että me voimme selvitä niistä ainoastaan, jos me toteamme, että hyvin eh, lyhyitä puheenvuoroja pidetään ja vaihdamme sitten mielipiteitä lyhyesti. Ensimmäinen kohta. Esityslistalla on kohta kolme eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien väliarviointi. Eh, herra Remek on esittelijä ja meidän täytyy huolehtia siitä, että puolelta olemme valmiita. Kollega Remekillä on puheenvuoro ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Wir lassen die Uhr jetzt immer mitlaufen. Eli nyt kello käy koko ajan. Pane předsedo, eh, po eh, opravdu... Kiitos puheenjohtaja. No ja jonkin aikaa olemme käsitelleet näitä mietintöluonnoksia, kun ne on saatu käyttöön. Toivonkin, että ja erityisesti Galileon kohdalta tämä on toivottavasti olisi viimeinen sellainen, mutta todennäköisesti näin ei kuitenkaan käy. Tässä yhteydessä kerrasti kiittäisin kollegoita, jotka ovat olleet mukana työssä. Mutta myös henkilökuntaa haluaisin kiittää ja sihteeristöä ja myös puheenjohtaja hänen kärsivällisyydestään ja tästä oikein hyvästä viestinnästä kaikkien äh, osapuolten kanssa, kuten komission kanssa. Nyt mikrofoni on kadonnut yhtäkkiä. Ja koska aikaa on vähän tänään käytettävissä, emme tietenkään voi puuttua kaikkiin. Toivonkin, että puheenvuoronne ja kommenttinne ja mahdolliset tarkistuksenne myötä vaikuttavat siihen, että sitten saataisiin teksti, saadaan laadittua, joka sitten heijastelee tilannetta ja edessä olevia tehtäviä realistisesti. Ottaisin esille kernaasti vielä muutaman asian järjestelmän tulevaisuudesta, siis Kalilan osalta, tai tämän tämän järjestelmän rakentamisessa on kaksikin perustetta ja syytä. Ensinnäkin se, että EU strategisistakin syistä haluaa olla tässä mukana nimenomaan riippumattomalla tasolla. Ja on tiedossa, että tämä projektin rahatilanne ei ole myönteinen. Ja tämänpäiväisen budjettitilanteen mukaan on mahdollista saada vain 18 satelliittia lähetettyä. Ja jotta järjestelmä saataisiin täysimittaisen käyttöön, ja tavoitteiden toteutumiseen tarvittaisiin täyttä operatiivisuutta. Ja tässä on kyseessä infrastruktuuriprojekti, jossa on, jossa on paljon tuottoa tiedossa. Siinä on kysymys myös strateginen järjestelmä, joka liittyy meidän riippumattomuuteemme. Siksi onkin tarpeellista, painottaa myös sitä, että infrastruktuuri ja rahoitusnäkökohdat käytön osalta että täytyy hoitaa, koska muuten vaarana on jäädä jälkeen enemmänkin tämä johdannosta. Ja odotankin kernaasti teidän näkemyksiänne. Darf mich äh, herzlich bedanken auf Kiitän kovasti myöskin tästä lyhyestä esityksestä ja sitten kollega Presina. Děkuji za slovo. Já si myslím poté, co jsem eh, zprávu eh, pana spravo... Sen jälkeen kun luin tämän mietintöluonnoksen, olen sitä mieltä, että se on erittäin ammattitaitoisesti tehty. Se sisältää paljon hyödyllisiä näkemyksiä ja lyhyesti ja ytimekkäästi kokoaa tärkeimmät kohdat, joihin meidän täytyy puuttua ja jotka täytyy ratkaista. Mietintö luonnos ei välttele tiettyjä epäilyksiä, jotka liittyvät 2014 jälkeistä aikaa ja järjestelmän toimimista. Ja kun ajatellaan näitä käyttöön liittyviä kustannuksia, nekin on otettu mukaan. Ja se tunnustaa myös sen, että tällaisessa huipputeknologian mm, kentässä on tärkeää joskus katsoa, mitä väylää pitkin kulkea, kulkea ja mikä on sitten tavoite. Kun ajatellaan tätä järjestelmää, niin prosessi on todellakin tärkeää, kun ajatellaan näiden teknologioiden täytäntöönpanoa ja sitä, minkälaista vaikutusta sillä on sitten talouteen. Meillä on tiettyjä epäilyksiä, jotka liittyvät hankkeiden hallintaan. Esimerkiksi ei, ei ole tällaista henkilöä, herra Galileota, joka ottaisi huolekseen hallintakysymykset, mutta tämä koskee monia EUn infrastruktuurihankkeita. Miss Hall. Ja seuraavaksi Rova Hall. Thank you and I'd like to uh, thank... Kiitoksia. Kiitän myös herra Vereväkkiä hänen mietinnössä olin kovin paljon samaa mieltä hänen kanssaan siitä, kun hän puhui kappaleessa kolme läpinäkyvyyden lisäämisestä minusta tyylinen tilanne on kohtuullisen tyydyttävä. Kuitenkin puhutaan 1,9 miljardista. Emme ole kuitenkaan saaneet tietoa, millä tavalla tähän arvioon on päästy, päädytty. Ja katsoisin, että, että täytyykin saada nämä numerot pöydälle meidän täytyy sitten neuvostossa, parlamentissa ja komissiossa pystyä sopimaan näitä. Nämä on tavallaan tyhjästä nyhjästy nämä luvut. Olen myös huolissani siitä, huolissani siitä että jos että saattaisi olla, olla syytä täyttää nämä aukot puiteohjelmasta, ja se olisi vaikuttaa sitten taas muihin tutkimushankkeisiin, joka, jotka puolestaan ovat äärimmäisen tärkeitä Euroopan unionin kannalta innovoinnin kannalta ja tulevaisuuden kustannustehokkuuden kannalta. Nyt jos me, me tarkastelemme tapoja rahoittaa Galileo siten, että onko meidän siihen varaa. Meidän pitäisi katsoa eräitä palveluja, mitä Galileo on nyt tällä hetkellä ilmeisesti tarjoamassa. Aivan erityisesti kysymys palvelujen turvallisuus on aika ristiriitainen tilanne, koska Tämä on yksi niistä palveluista, joka tarkoittaa sitä, että on, meillä on hyvin kattava Galileon ohjelma, joka on tarpeen, mutta samanaikaisesti tehdään päällikkäistä työtä kovinkin laajassa mitassa sen kanssa, mitä Egnos tarjoaa. Ja tämä on kuitenkin tällainen jo lähes operatiivinen palvelu, joka auttaa esimerkiksi lentokoneen laskeutumisen turvallisuutta – ja Galileon turvallisuusnäkökohta on todellakin tarpeellista ja täytyy miettiä, onko, pitäisikö tätä selvittää, jotta voitaisiin saada näitä Galileon kustannuksia leikattua alaspäin. Toisaalta uskon ja olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy olla varovainen sen suhteen, että, että e, olenkin hieman huolissani siitä, että riittävää huomiota ei ole kiinnitetty siihen, että on todellakin suuri vaara kaikissa globaaleissa järjestelmissä, ei pelkästään Galiloissa, jotka liittyvät näihin. Meillä on sellainen tilanne, jossa, jossa tällaisia aurinkokentän häiriöitä saattaa syntyä näissä järjestelmissä. Ja pitäisikin pohtia sitä, että tällaiset satelliittien mahdolliset vahingot, ovatko ne, onko ne otettu huomioon, sitten pitäisi ottaa selvitettäväksi silloin, kun lähdetään puhumaan käynnistettävistä satelliiteista. Olen myös huolissani siitä, mitä tapahtuu kiinalaisten kohdalla sanotaan radiotaajuus, radiotaajuuksien osalta, mitä kiinalaiset tällä hetkellä käyttävät, ja, ja niitä ei ole kuitenkaan selvitetty heidän kanssaan. On usein sanottu, että neuvotteluja käydään, mutta jossakin vaiheessa meidän täytyy hyväksyä se tosiseikka, että kiinalaiset saattavat kieltäytyä tästä. Ja silloin täytyy kysyä, miten me saamme täysin toimivan Galileo-järjestelmän, jos kiinalaiset sit saattaa kiinalaiset aiheuttaa tiettyä interferenssiä näihin, näihin taajuuksiin mutta nämä ovat sellaisia kysymyksiä. Toistankin sen, että minä nautin tästä Remekin mietinnöstä ja odotankin kernaasti yhteistyötä. Kiitoksia. Herzlichen Dank, kollegi. Monet kiitokset kollega Weber seuraavaksi. Minäkin olen hyvin tyytyväinen Vladimir Remekin mietintöön sehän tunnustaa tarpeen EUn puolelta rakentaa Galileo-infrastruktuuria. Se vastaa myös niihin tavoitteisiin, jotka liittyvät operatiivisiin kattaviin kapasiteetteihin. Toisin sanoen siihen, että on 27 satelliittia ja kolme varasatelliittia. Toisin sanoen maassa oleva infrastruktuuri liittyy tähän järjestelmään ja tämä on täysin välttämätöntä, jotta tämä pilottihanke tuo lisää valu- arvoa täsmennyksen muodossa ja sen kautta, että nämä palvelut ja niiden jatkuvuus taataan. Sitten meidän täytyy lisäksi ottaa myös huomioon kansainvälinen kilpailutilanne, kuten täällä on myös kollegat jo ottaneet esillekin. Toisin sanoen kansainvälinen kilpailutilanne, joka liittyy satelliittinavigointiin patenttijärjestelmiin, joita ovat kehittäneet Venäjä, Kiina ja Intia. Lisäksi on myös GBS-järjestelmä, joka on USA-laisten järjestelmä. Meidän täytyy siis tehostaa tämän järjestelmän käyttöönottoa. Ja tämä tiedonanto komissiolta voi jossain mielessä olla hieman myöhässä – mutta se on saanut hyvin hyvän vastaanoton, kun ajatellaan sitä, että täytyy todellakin tiukasti hallinnoida ja tarkkailla riskitekijöitä ja käynnistyskuluja, samoin kuin ylipäätään kuluja. Tässä kohdassa neljä siihen haluaisin jättää tarkistuksen. Meidän täytyy katsoa tätä monopolitilanteen vaaraa, jossa nyt venäläisten sojus on Täytyy katsoa, että Galileon kohdalla ei syntyisi samanlaista tilannetta. Ja jos tämä tilanne jatkuu, niin siitä saattaa tulla todellisuutta. Niinpä minusta olisi EUn kannalta parempi, että voitaisiin valita useamman eh, järjestelmän, käynnistysjärjestelmän välillä. Ja sitten Arjan 5 on yksi mahdollisuus, jossa voitaisiin tämä Galileo saada tietylle kiertoradalle kuten näin on jo Sojutsin kohdalla tehtykin. Vaikuttaa siltä ammattilaisten mielestä, että Arjan viiden käynnistämistä on jo tutkittu ja GLOS, na, on myös päässyt eteenpäin ja on myös pyritty estämään ja poissulkemaan niitä teknisiä ongelmia, joita on ja rahoituksen kannalta meillä on mahdollisuuksia, koska keskustelut myös Esan kanssa ovat käynnissä. Sitten kohtaan neljään tämä tällainen kustannusarvio, jonka tekisivät riippumattomat asiantuntijat ovat asia, johon, on asia, johon minun mielestäni pitäisi myös kiinnittää erityisesti huomiota. Kiitoksia. Kollega Lamberts. Kollega Lamberts. Kiitoksia. Fokussa. No, haluaisin keskittyä puheessani kahteen asiaan. Ensimmäinen on todellakin, että meidän täytyy tietää, mitä me yritämme arvioida näitä erilaisia aptioita. Äh, en ole vielä nähnyt komissiolta yksinkertaista lausumaa, jossa sanotaan, että ok, jos me otamme käyttöön mitä järjestelmän. Siinä on, tässä ovat edut. Kustannuksista tiedetään kuinkin, mutta haluaisin kylläkin tietää, mitä lisäarvoa meille tulee, jos me pidämme sen nykyisellään, mitä me saamme milläkin kustannuksilla. Ja jos me peruutamme sitten koko projektin, mehän tiedämme, mitä me, me, me emme sitten saa, mutta mitä se maksaa. Ja tältä pohjalta me voimme sitten lähteä tekemään järkeviä päätöksiä. Ja rehellisesti sanoen haluaisin nähdä nuo luvut ja nämä faktat eh, mieluummin eh, aikaisemmin kuin myöhemmin. Ja toisekseen, selvyyttä puuttuu tämän sotilas, Galileon sotilaskäytöstä. Haluan siis puhua selvästi, selvillä sanoin. En nyt sano, että, että se olisi eettinen tai, tai hyväksyttävä juttu käyttää sitä sotilaisiin tarkoituksiin, eh, koska GPS jos, jos se on niin kuin lähtökohtaisesti jonkinlainen puolustuskirjakin. Mutta jos meidän eteemme tulee ohjelma, jonka kustannukset räjähtävät käsiin, niin jos me puhumme saman aikaan merkittävästä sotilaskäytössä, niin silloin en kyllä oikein ymmärrä sitä, että miksi tämän ohjelman kustannukset täytyy hoitaa siviilihallinnon voimin, eli Euroopan komission voimin. Meidän täytyy olla nyt selvillä tästä. Nyt jos jo, mikä nyt Kalilosta tekee sen erityisen, on se enimmäkseen se, että sitä käytetään, jos sitä käytetään vain lähinnä sotilastarkoituksiin, niin silloin pitäisi olla loogista, että sotilasbudjetti on merkittävä osa sen rahoitusta. Jos näin ei ole, niin sitten meidän on parempi saada näyttöä asiasta. Mutta ongelma on siinä, että tämä on kaikki ikään kuin vain vähän niin kuin varjossa tai piilossa, ja me haluaisimme vähän faktoja esiin, jotta me saisimme tietää, mikä argumentti on taustalla. Mutta se, mitä me emme voi hyväksyä, on se, että me siirrymme asteittain järjestelmään, joka, jota lähinnä käytetään sotilastarkoituksiin, kun taas sotilasbudjetti ei sitä rahoita. Ja se ei ole kylläkään optio. Sitten optio nolla. Periaatteessa totta kai voimme haluta Galileota eräänlaiseksi näytöksi Euroopan riippumattomuudesta. No, tällainen symboli on tietenkin kallis symboli. Ja sotilastermeenkin puhuttuna, no, miksi me tarvitsemme tällaista järjestelmää? Totta kai voimme hyötyä näistä nykyisistäkin signaaleista, GPS-signaaleista. Sehän tarkoittaisi sitä, että me pidämme pidämme kahta todennäköistä tapausta. Ensimmäinen todennäköisyys on se, että me eurooppalaiset lähdemme operoimaan äh, äh, ilman USAn tukea, jolloin USA saattaisi heikentää omia GPS-signaaleita. No kuinka todennäköistä tämä on minusta? Tämä jälki, tuorein tapaus oli vuonna 1956, kun äh, jos, silloin kun oli Suotsin kriisi. No minkä, miten todennäköistä tällainen kriisi on? jos vähemmän todennäköistä oli sellainen tapaus, jos me lähdemme operoimaan, jossa USA ja Eurooppa olisivat vastakkain. Kumpikaan tapaus ei ole todennäköinen. Näin ollen meidän pitäisi pohtia sitä, pitäisikin tällaisia, ovatko tällaiset symbolit sen rahan väärti. Ja, ja tämän keskustelun on, pitäisi keskittyä siihen, että ehkä että 30 miljardia on sellaista rahaa, jota voitaisiin käyttää myös muihin tärkeisiin tavoitteisiin. Ja meidän osaltamme me edelleenkin kamppailemme, koska tämä yhtälö ei ole vielä täysin näkyvissä. Meidän täytyy kuitenkin saada se. Kiitos. Danke sehr. Dann darf ich äh, als Vertreter der Kommission... Kiitoksia sitten komission edustajalle. Annan lyhyesti vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minun täytyy pyytää herra Huffin puolesta anteeksi. Nimeni on Bernard Schupp. Herra Huff on matkalla tänne. Eli tässä keskustelussa herra Remekin kanssa, niin ähm, minä haluaisin käydä keskustelua herra Remekin kanssa ja teidän ja komission välillä. Haluan Remekia kiittää tästä erinomaisesta työstä ja toiseksi meidän täytyisi pyytää myöskin anteeksi sitä, että kun olemme väliarvioinnin julkaisseet, niin siihen meni paljon aikaa, oikeastaan paljon enemmän kuin mitä olimme arvioineet. Ja olen pahoillani siitä, että herra Remekin piti odottaa hyvin pitkään väliarviointia. Ja me emme pystyneet niitä määräaikoja noudattamaan, mitä oli luvattu. Mitä tulee tähän sisältöön, niin en ajatellut käsitellä niitä yksityiskohtaisesti, mutta kun komissioon eh, viitattiin suoraan, niin tämä liittyi näihin yksittäisiin kustannuksiin, jotka ovat enemmän kuin 1,9 miljardia euroa, jotka ovat välttämättömiä, jotta hanke saataisiin toteutettua. Annamme mielellämme tätä informaatiota teille, mutta meidän täytyy kuitenkin miettiä sitä, että missä puitteissa informaatiota voidaan antaa. Esimerkiksi tapaaminen on ajateltu järjestää maaliskuun alussa. Ja me olemme hiukan varovaisia näitä, tämän informaation kanssa, koska informaatiolla on tiettyä markkina-arvoa, jos ajatellaan teollisuutta, joka osallistuu tähän hankkeeseen. Ja silloin he, se saattaisi käyttää tätä informaatiota ähm, mahdollisesti hyväksi niin, että parantaisi tavallaan tarjouksiaan. Ja siihen me emme halua mennä. Eli me toivomme, että tätä informaatiota ei anneta niille, jotka saattaisivat käyttää sitä meidän haitaksemme. Kuten sanottua, minä mielelläni annan teille tätä informaatiota, mutta meidän pitää päättää ne puitteet, missä puitteissa sitä annetaan. Ja sitten toiseksi tämä toinen aihe, eli eh, elinikäinen käyttö. Tässä meillä on mahdollisuuksia saada säästöjä. Ja tämä Safety of Life eh, seikka vaatii kuitenkin tai vaatisi paljon enemmän maasemia kuin esimerkiksi mitä Egnoksen kohdalla tarvittaisiin ja Safety of Lifein kohdalla ei ole tarkoitus luopua siitä, vaan me toivomme, että se olisi yhteen toimivaa amerikkalaisen Safety of Lifein kanssa – maailmanlaajuisesti. Jos olisi kaksi yhteen toimivaa järjestelmää, niin siitä olisi hyötyä ilmailulle. Mutta jos ajatellaan ähm, säästöjä, niin säästöpotentiaali ei ole vielä ihan selvä. Tästä pitää tehdä vielä tutkimuksia muissa toimielimissä ja äh, täytyy miettiä, mitä infrastruktuuria tarvitaan. Mutta me tulemme käsittelemään tätäkin aihetta, niin kuin jo on ilmaistu ja me tulemme myöskin tutkimaan sitä, että mitä säästöpotentiaalia tässä olisi. Ja sitten vielä ehkä lyhyesti herra Lambertsille vastauksena, mitä etuja ja mitä haittoja on täydellisestä järjestelmästä osajärjestelmään verrattuna. Komission väliarvioinnissa ei todellakaan siitä ole kauhean paljon mainintaa. Tästä käydään vielä sisäisiä neuvotteluja ja tehdään sisäisiä laskelmia. Jos ajatellaan, että olisi 18 riippumatonta satelliittia eh, ilman, että niitä yhdistettäisiin GPS, niin eh, jos olisi 24 satelliittia, niin siitä olisi 16. Eh, Se on vielä vähemmän kuin mm, jos saavutettaisiin 6 metriä 30 satelliitin järjestelmässä kyseessä olisi kolmesta neljään metriä tämä etu, mutta meidän täytyy näitä kuitenkin vielä yksityiskohtaisesti miettiä. Kuten näette, niin näiden lukien, lukujen kohdalla, jos ajatellaan riippumatonta järjestelmää, jonka pitäisi olla tavoitteena, niin meidän täytyy vielä odottaa sitä, että saadaan kaikki nämä 27 satelliittia rakennettua ja sitten mitä tulee sotilaalliseen käyttöön ja sotilaalliseen maksuun, niin te tiedätte, että me olemme tehneet eh, PPS, public, eh, BRS-järjestelmästä, Public Regulated Servicesista, ja me emme halua määritellä tätä hyötyä tai määrätä sitä, mutta käydään keskustelua siitä, että mihin tarkoituksiin tätä järjestelmää voidaan käyttää. Kyseessä voi olla eh, maansuojelu, poliisin apu tai sotilaallinen turva. Tästä pitäisi saada paras mahdollinen hyöty irti, mutta tällä hetkellä mm, me ajattelemme käyttäjiä, jotka käyttävät tätä signaalia, jota ei mm, jotka siis eivät jokaisessa maassa pystyisi käyttömaksuja maksamaan, eli GBS tulee olemaan maksullinen. Ja mitä ajatellaan teidän ja neuvoston asettamia puitteita, eli asetusta 683 vuodelta 2008, niin siinä sanotaan, että kyseessä on siviilijärjestelmä ja sen pitää olla siviilijohtoinen järjestelmä, ei sotilasjärjestelmä. Mm, eli tämä pitäisi olla maailmanlaajuinen järjestelmä ja tämä ehkä riittää. Jos on vielä muita kysymyksiä meille, niin mielelläni vastaisin niihin vielä. Monet kiitokset herra Remekille erinomaisesta mietinnöstä ja me olemme valmiita tekemään yhteistyötä kanssanne. Kiitoksia. Kiitoksia herra Remek. Haluaisitteko te vielä lyhyesti käyttää puheenvuoron? Eh, eh, Kiitoksia. Kiitän komissiota nyt näissä, tässä tiukassa aikataulussa meillä ei ole mahdollisuutta keskustella kaikista kommenteista ja huomioista, joita kollegamme ovat esittäneet. Otan ne huomioon kuitenkin silloin, kun me yritämme äh, sitten saada nämä tarkistukset sisällytettyä tähän mietintöön yhdessä varjostettelijoiden kanssa. Sen jälkeen esitämme tämän äh, paperin valiokunnalla äh, muutetussa ja uusitussa muodossa. Haluan myös todeta sen, että olen myös laatinut tällaiset perustelut, jossa on paljon hyödyllistä informaatiota. Siinä me sanomme, että Agnos-järjestelmä, tämä GNOS-järjestelmä ei ole täysin riippumaton. Olemme, se saa myös signaaleja myös muista satelliittijärjestelmistä. Ja taas sotilaskäytön osalta mitä, mikä ei ole ehkä kovinkaan hyvin tiedossa, on se, että minulla on kuitenkin 30 vuoden kokemus siitä, että mikä tahan, mitä tahansa järjestelmää voidaan käyttää loppupeleissä sotilaallisiin tarkoituksiin ilman, että siitä on etukäteen siihen määritelty. Meillä on rautateitä, voimalaitoksia, kaikkea pystytään käyttämään sotilastarkoituksiin ja samalla tavalla voidaan satelliittinavigointijärjestelmääkin käyttää tällaiseen, mikäli hallitukset sen hyväksyvät. Siinä ei ole mitään poikkeuksellista. Kiitoksia. No, dann bedanke ich mich herzlich. Minä kiitän kovasti ja muistutan vielä siitä, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 10. maaliskuuta kello 12. Ja sitten sitten siirtynemme kohtaan, seuraavaan kohtaan, eli uudelleen keskustelemme radiotaajuuspoliittisesta ohjelmasta ja esittelijämme on Högmark. Annan teille ensin puheenvuoron. And, um, I think in, in these days we... Kiitos puheenjohtaja. No näinä päivinä me olemme nähneet kaikki, miten mobiili-internetin äh, laajuus ja sen vaikutukset ja näiden yhteyksien laajuus on. Olemme nähneet sen Tunisian, Egyptin ja Libyan kaltaisissa maissa. Ja, ja siitä voidaan puhua siitä, että mikä on tämän uuden tietoteknologian vaikutus yhteiskunta- äh, yhteiskuntaan ja talouteen. Ja tämä on sellainen asia, joka, joka ei ole pelkästään koska käynnistysvaihetta, vaan – vaan siitä puhut, se on laajenee entisestään, mobiili, internet ja kaikki nämä palvelut, niitä on erilaisia. Meillä on, siinä on pohjaa uusille palveluille ja muutoksille taloudessa. Me olemme nähneet, kuinka tämä on muuttanut Euroopan taloutta, kuten myös USAn taloutta. Ja voimme nähdä, miten se muuttaa globaalikin taloutta. Puheenjohtaja, minulla on aika nöyrä tavoite, tarkoitus tässä. Haluaisin, että Euroopan paras. Voimme nähdä, kuinka kriittisen tärkeää on olla johdossa ja miten, että tiedetään, miten käytetään mobiililaajakaistaa ja mobiiliinternettiä ja kaikkia niitä palveluja, jotka liittyvät tähän teknologiaan. On keskeisen tärkeää joka Euroopan kansalaisten kannalta myös kulttuurin kehitykselle Euroopassa. Se on keskeisen tärkeää myös uusien mediapalvelujen kehittämiselle Euroopassa, ja se on tietysti tärkeä myös Euroopan taloudelle. Minusta on vain muutama asia, jotka ovat vähemmän tärkeitä, kun puhutaan siitä, että Euroopan sisämarkkinat saadaan toimimaan todellisuudessa, jotka, tar- jotka tarjoavat mahdollisuudet äh, digitaalisille sisämarkkinoille. Silloin tätä voitaisiin käyttää ikään kuin keihään kärkenä Euroopan taloudessa. Kun viimeksi tapasimme, että keskustelimme tästä asiasta, minä painotin sitä tosiseikkaa, että ei USA eikä Kiina ole suurin maailman talous, se on Eurooppa ja Euroopan unioni. Mutta USA ja Kiina, niillä on suuret, suurimmat markkinat. Ja kun yritämme ja varmistamme sen, että voimme olla johdossa – nykyisessä, nykyaikaisessa tekniikassa. Silloin, sillä tavalla voimme tehdä Euroopan sisämarkkinoista maailman suurimman alueen, myös dynaamisimman. Siksi sanonkin, että me tarvitsemme kunnianhimoisia tavoitteita. Olen esitellyt mietintöluonnokseni kaikille teille, mutta minulla on tilaisuus keskustella varjoesittelijöiden kanssa ja voin painottaa teille puheenjohtaja, että Katson, että nämä mahdollisuudet astua eteenpäin ovat varsin hyvät. Robert Rautman on painottanut sitä, kuinka tärkeää on päästä parempaan tehokkuuteen ja kaistan käytössä. Chichester puhui siitä, kuinka mitä vaikeuksia tietyissä maissa, ei pelkästään UKOS, vaan kaikkialla muuallakin on saada se seitsemän sadan kaista ja Lambers puhui, on puhunut siitä, että meidän pitäisi varmistaa paras kapasiteetti ja suurin nopeus. Nämä ovat liittyvät myös kolmanteen telekompaketin viilaamiseen, jolla voidaan ehkä varmistaa se, että saamme otettua tärkeitä askeleita siihen suuntaan, että pystymme, että olemme parhaita. Enkä näe näissä kolmessa seikassa, ne kolmessa ulottuvuudessa ja tavoitteessa mitään keskinäisiä ristiriitaisuuksia. Ja olen asettanut tavoitteeksi, että vuonna 2015 voisimme varmistaa sen, että niin on 1200 MHz käytettäväksi mobiilipalveluissa. Tämä on noin yleisesti ottaen se, mitä kansainvälinen telekomunioni painottaa, että me tarvitsemme vuonna 2020, mutta minä haluaisin tähdätä tähän vuoteen 2015. Ja silloin voisimme olla johdossa, eikä välttämättä kakkonen tai kolmonen mutta minä omassa mietinnössä olen painottanut sitä tarvetta, että voimme ö, muistaa sen, että s, ö, s, minä tähtään sellaisiin ö, tavoitteeseen, joita komissionista vuodelle 2013 tiedän, että tietyt jäsenvaltiot ö, kokevat ongelmia enemmän kuin muut jäsenvaltiot, mutta katson, että on tärkeää, että me pysymme vauhdissa – ja me varmistamme sen, että pystymme käynnistämään mahdollisimman aikaisin, jotta saa, pystyttäisiin kehittämään harmonoitu ja koordinoitu taajuuksien käyttö, koska se on erityisen keskeisen tärkeää meidän mahdollisuudellemme olla, voida olla johdo, johtoasemassa tässä kehitystyössä. Mutta vielä kerran painottaisin sitä, että, että kun puhun sitä, että olemme johdossa, tämä ei ole kovinkaan eh, epärealistinen tavoite, koska Eurooppa oli johdossa 90-luvulla johtuen terveestä ja puhtaasta sääntelystä telekomarkkinoilla ja, ja myös GSM-standardien kaupallistamisessa. Me hävisimme, tai me menetimme johtoasemamme ja meidän täytyy saada se takaisin. Siksi olen asettanut tämän 1200 MHz tavoitteen, mutta 800 kaistalla voidaan myös tästä eteenpäin, niin kuin komissio on esittänyt. Mutta nyt otamme me pyrimme 1,5-2,3 gigahertsin taajuuksiin. Tämä mahdollistaisi sitten kapasiteetin tehokkaan käytön ja myös suuren nopeuden käytön mobiilipalveluissa. Ja minä myös esitän, että meidän pitää jakaa ja käyttää 5 GHz kaistaa näille niin yleisille palveluilla – niin, että paikallisilla palveluilla olisi hyvät mahdollisuudet tulevaisuudessa käyttämällä 5 GHz taajuutta tai kaistaa. Ja lopuksi ehdotan myös, että, että pitäisi inventoida 300 Hz 300 MHz 6 GHz, jotta sitten saataisiin selville se, että kun pyritään myöhemmin 70 GHz, ja nyt meidän täytyy kysyä, pyytää komissiolta arviota ja seurantaa siitä, mitä tarvitaan 700 MHz kaistan kohdalla. Tiedän, että tämä on aika kuuma peruna näillä taajuuksilla. Sitten vain ehdotan, että, että saisimme selvityksen ja pyydänkin komissiota esittämään, mitä toimia tarvitaan. Mutta puheenjohtaja, kunnianhimo nousee Euroopan taajuuspolitiikassa – mutta olemme luoneet po- olemassa pohjan Euroopan telekomoperaattorille, Euroopan teollisuudelle, mutta vieläkin tärkeämmin Euroopan teollisuudelle ylipäätään, että se voisi olla ensimmäinen näissä sovelluksissa ja uusissa palveluissa, jotka ovat tulevaisuuden markkinoiden kannalta keskeisesti tärkeitä. Samaan aikaan luomme pohjaa sille, että saataisiin sekä kulttuuri- että kaupalliset palvelut tavallaan uusissa sovelluksissa samaan aikaan. Pitkällä aikavälin suunnittelussa voimme varmistaa se, että, että äh, voidaan edetä selkeiden sääntöjen pohjalta, jolloin lisäkustannukset voitaisiin hoitaa huutokauppapalveluissa, joita meillä tulee olemaan tulevaisuudessa eri jäsenmaissa. Niin puheenjohtaja, minä esittelen tämän mietintöluonnoksen. Olen jo saanut paljon tärkeitä ja rakentavia kommentteja varjoesittelijöiltä ja odotan kernaasti tarkistuksia. Kiitos. Herzlich, wir haben jetzt erste Woche. Monet kiitokset. Ja sitten seuraavat puheenvuoropyynnöt. Minä toistan, että yksi minuutti olisi puheaikaa. Rova Trautman ensimmäisenä. Oui, merci, monsieur le... Kiitoksia puheenjohtaja. Jos nyt mennään tärkeimpään, niin minusta tämä tässä käsittelyssä ei pitäisi nyt ryhtyä laittamaan kaikkia munia samaan koriin, koska ei pidä rajoittaa ainoastaan näihin kvantitatiivisiin kysymyksiin ja puhua 700 megahertsistä. Täytyy puhua myös laadusta, eli älykkäistä kaistoista. Olen hyvin tyytyväinen siihen lähestymistapaan, jota esittelijä on käyttänyt mutta joskus hänen mietinnössään eksplisiittisesti, joskus implisiittisesti keskitytään joihinkin yksityiskohtiin, jotka liittyvät verkon ja kaistan vahvuuteen. Ei niitä kukaan aseta kyseenalaiseksi, mutta nyt jos nyt näihin mobiililaajakaistoihin ja niiden mm, va- vahvuuksiin keskitytään liikaa, niin silloin jää jotkut tietyt konkreettiset asiat hieman syrjään. Eli pitäisi käsitellä tätä radiotaajuusten tehokkuutta hyvin tasapainoisella tavalla ja katsoa myös DigiTVn merkitystä. Sehän on erittäin tehokas tapa lähettää tietoa ja minusta pitäisikin katsoa, miten ihmiset käyttäytyvät, katsoa, mikä on lähetysten tai tiettyjen toimien vaikutus. Eli meidän pitäisi tehdä hyvin selkeä syventävä analyysi sillä tavalla, että kaistojen taajuudet ja radiotaajuudet vastaavat todellakin käyttäjien tarpeisiin. Haluaisin pyytää, voisiko komissio myös täsmentää tätä kohtaa. Sitten kysymykset, jotka liittyvät näihin mainittuihin megahertseihin. Siinä tämä kahden gigan vaikutus tai 2 g verkovaikutus verrattuna 3G ja 4G on kysymys, jossa täytyy myös olla tarkkana, ettei synny jakoa näiden eri kohteiden välillä. Sitten sitten kun puhutaan tästä 700 megahertsistä, meidän täytyy myös olla tarkkana, kun ajatellaan tätä kansainvälistä kansainvälisiä puitteita. 2016 pidettävä kansainvälinen kokous voi myös antaa kantansa tähän. Meidän täytyy myös keskustella ja miettiä tätä 5 gigahertsin kysymystä, jotta voidaan katsoa, miten eri kaupunkialueilla nämä keskukset voivat hyödyntää taajuuksia. Meidän täytyy myös katsoa, miten uuden teknologian kautta voidaan hyödyntää näitä uusia mahdollisuuksia. Lisäksi on joitakin kysymyksiä, jotka ei, joita ei ole otettu huomioon, kun ajatellaan uusia televisioita ja vastaanottimia, niin on otettava huomioon investoinnit ja tietyt velvoitteet, jotka liittyvät kysymyksiin, jotka liittyvät lisensseihin, ja säätelykysymyksiin. Säätelyn vaikutusta ei myöskään ole analysoitu riittävästi. Komission teksti on myös hieman puutteellinen elektronisen kommunikaation kannalta, oli kyse sitten lyhyestä tai pitkästä aikavälistä – joillekin sovellutuksille, joillekin innovatiivisille sovellutuksille on jätetty liian vähän taajuutta. Ja nämä huomautukset, jotka haluaisin tuoda mukaan tähän keskusteluun, ovat sellaisia, ja huomenna SD-ryhmä ja siellä käytävässä työryhmässä tullaan myös viemään näitä asioita eteenpäin. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Höpmarkia, koska minä uskon, että tämä aihe on sellainen, että sitä pitäisi paljon tehokkaammin käsitellä esityslistalla. Ja loppujen lopuksihan kyseessä on teknologia, joka meillä voi, meille voidaan antaa käyttöön niin, että alue kehittyy myönteisesti. Ja meidän täytyy taajuuksien jaossa pitää mielellämme se, että jos ajatellaan niin kuin huutokaupassa tai kauneuskilpailuissa, että mitä ehtoja voidaan asettaa tähän kilpailuun. Ja minä uskon, että me tarvitsemme tätä suorituslistaa ajatellen 27 jäsenvaltiota ja muuta maailmaa, että mitkä ehdot pitää tässä kilpailussa asettaa ja meidän pitäisi ennakkoon ajatella, että mitä myönteisiä vaikutuksia meillä on käytettävissämme ja jäsenvaltioiden ja komission välinen yhteistyö, sen pitäisi olla ensisijaista, mutta meidän pitää ajatella, että uudella tavalla mm, taajuuksien jaossa, että niin kuin kohdassa tai yhdentosan kappaleessa 18 on sanottu, että kyseessä on katastrofiapu ja mitä apuja saamme tästä Public Protection in Disaster Reliefistä. Varsinkin artiklassa 7.3 komission ehdotuksessa, niin tämä välttämätön sana aiheuttaa ainoastaan Eh, epäselvyyttä ja jos ajatellaan näitä sinivalojärjestöjä ja jos ajatellaan laitteita ja palveluja, joita voidaan käyttää, niin meidän pitäisi saada aikaan eh, suurta synergiaa eh, pelastuslaitosten alalla niin, että näillä palveluilla olisi käytettävissä tarvittavat taajuudet. Kiitoksia. Ja sitten Rouva Hall, sanoo puheenjohtaja. Kiitos Kiitän esittelijää tästä paperista, erityisesti yhteistyöstä herra Roden kanssa, joka on meidän esittelijämme. Valitettavasti altelaiset ovat poissa tällä hetkellä. Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen ja muutaman selvennyksen. Ensinnäkin 2013 määräaika, joka todellakin aiheuttaa huolta tietyissä jäsenmaissa, kuten yhdistyneessä kuningaskunnassa. Komission tekstissä sanotaan yksinkertaisesti, että, että tämä kaistan pitäisi olla käytössä. Tarkoittaako tämä sitä, että se olisi, pitäisi, olisi pitänyt olla ää, hoidettu esimerkiksi huutakaupalla tuohon mennessä, tai että pitäisi olla selvitettynä tuohon mennessä, koska näen kyllä nämä mahdollisuudet, että että voidaan saada uudelleen allokointi tuohon ajankohtaan mennessä. Haluaisin tietää, että onko mahdollista saada selvyyttä tähän kummastaan kysymys. Toisekseen minua kiinnosti tarkistus 43 esittelijältä. Näyttää siltä, että yksi vaikeimpia aloja on se, että miten me saamme laaja, nopean laajakaistan maaseudulle ja onko jo nyt mahdollista, tämä mahdollista jo nyt, vai onko joitakin paikkoja, alueita, jotka yksinkertaisesti, jossa on todellakin vaikeaa tehdä tämä taloudellisesti, koska markkinat eivät vastaa välttämättä näihin poliittisiin sitoumuksiin. Ja miten me, me hoidamme tämän interfeinsin kahden tilanteen välillä, jossa ongelma on mahdollinen markkinoiden häirintyminen. Olisin kiitollinen mistä tahansa komission tai esittelijän selvennyksestä. Kollega Niebler. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aluksi kiittää kollega Högmarkia eh, siitä, että hän on esittänyt hyvin hyvän mietinnön. Minä tulen esittämään siihen muutamia tarkistuksia, mutta hyvin suurella mielenkiinnolla ja olen lukenut eh, tämän mietinnön ja huomaan, että eri intressiryhmät on otettu tässä mietinnössä huomioon. Haluaisin neljään kohtaan puuttua, hyvä puheenjohtaja, ja esittelijä ja kollegat. Ensinnäkin haluaisin samoin kuin kollega Trautmankin sanoi, niin meidän mm, täytyy sanoa, että olemme paljon miettineet eurooppalaista radiotajuuspolitiikkaa ja telekompaketissa pyrimme saamaan aikaan kulttuurin, sosiaalisten ja taloudellisten toimintojen välillä radiotaajuuspolitiikassa ja minä olen sitä mieltä, että lisäkehityksessä, kun kyseessä on radiotaajuuspolitiikka Euroopan tasolla, niin meidän täytyy pyrkiä saamaan sama tasapaino aikaan kuin telekompaketissakin. Ja tähän liittyvät myöskin tarkistukset, jotka, joita minä ajattelin tehdä siis tähän telekompakettiin. Ja toiseksi on tärkeää että varmistaa se, että jos ajatellaan monipuolisia mahdollisuuksia laaja kaista, kaistan avalla ja mobiilipalvelujen alalla, niin pitää huolehtia siitä, että radiokin pystyy säilyttämään asemansa. Sen pitää olla mahdollista myöskin, jos ajatellaan radiotoiminnan varmistamista. Ja sitten lopuksi, mitä tulee tähän Ähm, alle 790 megahertsin taajuuksiin äh, yleisradiotoimintaan, niin se pitäisi olla mahdollista myöskin niin, että mm, voidaan käyttää koko tätä laajaa spektriä hyväksi, niin kuin kollega Trautmankin jo sanoi. Ja sitten viimeinen kohta, johon haluaisin puuttua, herra Höckmark, ähm, nämä siirtokustannukset ja megahertz-spektrin Äh, vapaat, vapaat alat, siis 800 megahertsin alalla. Mm. Minä uskon, että myöskin nämä taajuudet pitäisi ottaa käyttöön. Eli jos ajatellaan näiden taajuuksien vapauttamista, niin meidän pitäisi myöskin nämä kustannukset kantaa. Ja uskoakseni tämä asia on myöskin varsin hyvin otettu esiin, siis interferenssiongelmat on hyvin, hyvin otettu eh, mietinnössä huomioon niin, että ei synny interferenssiä että, niin, että taajuudet häiritsevät toisiaan ja meidän täytyy myöskin ottaa kuitenkin mietinnössä tämänkin, nämäkin ongelmat huomioon. Kiitoksia. Ja sitten seuraava puhuja, De Castillo. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin aluksi kiittää kiittää Gunnar Högmarkia loistavasta työstä, jonka hän on tehnyt. Minusta tämä on mietintö, joka todellakin ottaa esiin nämä eu mahdollisuudet olla edelläkävijä, kun ajatellaan tällaisia infrastruktuureja ja maailman kilpailutilannetta. Olen kiitollinen siitä, että hän on katsonut tätä tästä näkökulmasta ja tällaisesta horisontista sekä keskipitkällä että pitkällä aikavälillä. Minusta hän on onnistunut hyvin yhdistämään erilaisten poliittisten ryhmien mielipiteet. Hän on myös pyrkinyt ottamaan huomioon eri osapuolten intressit. Meidän täytyy todellakin ponnistella jatkossakin, jotta tämä on parlamentin kanta kun ajatellaan jatkoa, ongelmat tulevat varmaankin neuvoston suunnasta, ja siinä onkin tärkeää saada aikaa parlamentista vahva rintama. On joitakin kysymyksiä, jotka voitaisiin tuoda esille, mutta ne ovat hyvin pieniä, ja ne ovat, olen sisällyttänytkin noihin muutamaan tarkistukseen. Minusta tärkein viesti on se, että parlamentilla on, tai että sillä voisi olla ainakin mahdollisimman voimakas yksimielisyys, jolloin se, kun se menee neuvotteluihin neuvoston kanssa, ja sitten meillä olisi tällainen väline, taajuus ja taajuuden laajentaminen, joka eri sektoreilla sitten voitaisiin viedä eteenpäin, kun ajatellaan laaja, langatonta viestintää. Ja minusta tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja niinpä viestini tänään onkin se, että pidämme kiinni tästä aina loppuun saakka ja täysistunnossa voisimme saada tälle suuren yksimielisyyden. Kiitoksia. Kiitoksia sitten. Seuraavaksi annan lyhyen puheenvuoron komissiolle. Thank you, Mr. Chairman. And... Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti pidän hyvänä tätä mietintöluonnosta. No, komission kannalta tämä on oikein hyvä pohja työskentelylle. Tässä on monia tärkeitä asioita, joita on otettu esille. Komissio on tietenkin aina käytettävissä selvityksiä varten – Eh, teknisiä eh, asioiden selvityksiä, selvitystä varten ja olen kiitollinen siitä, että molemmat, monet ryhmät ovat järjestäneet eh, kuulemistilaisuuksia ja keskustelua asiasta aivan lyhyesti näistä esitetyistä asioista, jotka ehkä liittyvät nimenomaan komissioon, mikä, mitä tulee Robert Rautmanin esittämiin kohtiin aivan erityisesti Tämä on erityisen ajankohtainen jos me yritämme antaa opastusta jäsenvaltioille, koska samaan aikaan yritämme varmistamaan se, että kilpailutilanne pysyy avoimena, eikä meillä ole olemassa olevassa taajuus tilanteessa, jotka estäisivät tiettyjä operaattoreita kehittämästä näitä laajakaista palveluita. Meidän täytyy myös selvittää näitä 800 MHz kehittämistä tässä komissio haluaa painaa päälle, että 2013 hyväksyttäisiin, koska silloin meillä olisi enemmän tätä tärkeää taajuutta käytettävissä, joka mahdollistaisi monille operaattoreille kilpailun ja, ja suurnopeuspalvelujen tarjoamisen. Herra Ryyvi kiinnitti aivan oikein huomiota siihen, kuinka tärkeää on nämä, tämä hätäpalvelu, että meillä on otettu huomioon nämä taajuustarpeet totta kai me, meillä on se käytössä, missä on tarpeen, ja tämähän on sellainen ala, jossa meillä on jaettu toimivalta jäsenvaltioiden tasolla. Me olemme yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotta selvitettäisiin nämä tarpeet tämän äh, adekvaatin spektrin tai taajuuden kehittämiseksi. Rova Hall sitten kysymyksen 2013 määräajasta ja myös suhteessa tarkistukseen 43. Näin, tämä on sellainen asia, joka täytyy selvittää tarkkaan, millä tavalla sovellamme teknologian neutraalisuutta niin, että palvelut ovat hoidetaan myös maaseuduille ja jos operaattori katsoo, että se ei voi pystyä hoitaa ainakaan suurimmalla mahdollisella nopeudella, jossa, on, jossa ei ole enää kiinteitä verkkoja, näin ole mitään vaihtoehtoa, ei olisi enää. Ja lopuksi sitten olen huonut, että monet ovat puhuneet tasapainosta. Komissio totta kai toivoo, että se on päässyt tasapainoon eri intressien välillä tässä ei ole kysymys pelkästään yleisradiotoiminnasta, tässä on kysymys muista käyttäjäryhmistä. Tässä on kysymys myös siitä, että käytetään sitä äh, inventaarioa, jota meillä on. Me tarvitsemme objektiivisen analyysin, missä kaistoja taajuuksia on käytettävissä ja mitä, mitä käytetään, eikä oteta vain yhtä esimerkkiä esille, vaan meidän täytyy yhdessä löytää jäsenvaltioiden kanssa tehokkain taajuus kaikille käyttäjille ja kaikille jäsenvaltioille suhteessa niiden allokointiprosessiin, koska täytyy huolehtia se, että taajuudet käytetään tehokkaasti kansallisella tasolla. Kiitoksia vielä puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle. Ja bedanke mich herzlich. Minä kiitän kovasti. Kysyn Gunnarilta, että haluaisiko hän käyttää vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia aivan lyhyesti. Kiitokset kaikille kollegoille erilaisista puheenvuoroista ja mielipiteistä. En näe tässä mitään ristiriitaa tai suuria ongelmia, kun yritän yhdistää nämä eri mielipiteet, ainakin tämänpäiväisen tilanteen pohjalta. Kun ajatellaan sitä ongelmaa, miten saadaan parhaat mahdollisuudet Euroopassa hyödynnettyä, sitten meillä on tietenkin erilaisia väyliä ja keinoja ja erilaisia intressejä – Ehkä meidän pitäisi myös auttaa toisiamme eikä lähteä siitä, miten asiat olivat 5-10 vuotta sitten, vaan katsoa tulevaisuuteen, kuten herra Rybiksen otti esille. Muutos on ollut todellakin nopea ja muutos vielä tästä viisi vuotta eteenpäin saattaa olla vielä nopeampi kuin viisi vuotta taaksepäin. Ja se, miten minä nyt tämän näen, niin me voimme saada ainoastaan parempia mahdollisuuksia, kun ajatellaan laajakaistaa ja TVtä jos me teemme nyt oikeat valinnat, niin tulevaisuus näyttää paremmalta, kun meidän täytyy varmistaa se, että digitv ja laajakaistat tulevat toimia, toimi, toimivat ja sitten meidän täytyy katsoa taajuuksien mahdollisuutta siinä, miten voidaan kehittää eri kysymyksiä tekn, uuden teknologian kautta. Näin se kuitenkin tulee tapahtumaan. Sitten tämä rouva Hallin kysymys. Ensinnäkin on tärkeää, että että yritämme olla todellakin tiukkoina tämän 2013 vuoden kanssa. Ja on myös tarvetta varmistaa se, että ne, jotka aloittavat myöhään, aloittavat mahdollisimman pian. Sitten tämä kattavuus, minäkin jätän tarkistuksen siihen suuntaan, mihin myös Rova Hall viittasi neutraaliudesta, koska voi olla tietenkin velvoite tai tietyt olosuhteet, jotka äh, asetetaan, ja sitten taas olosuhteet ovat, saattavat vaihdella hyvinkin paljon eri kaupunkien ja eri alueiden välillä. Esimerkiksi Lappi pohjoisessa ja sitten Tukholma, ne ovat hyvin erilaisia alueita, jos otan omasta maastani esimerkin. Eli nämä mahdollisuudet saattavat vaihdella hyvin paljon. Meidän täytyy katsoa sitä käytännön kannalta ja katsoa, miten ratkaisemme nämä asiat. Sitten, miten sitten kehitämme tehokkuutta. Meidän täytyy katsoa kaikkia mahdollisuuksia teknologian alalla ja katsoa, että todellakin käytämme sitä taajuutta, joka meillä on olemassa parhaalla mahdollisella tavalla. Sitten täytyy katsoa myös nämä siirtokulut meidän täytyy katsoa, miten me, minkä, minkä verran saamme rahaa eri vaihtoehdoista ja sitten katsoa, minkä liikkumavara jätetään kansallisille säätäjille. Sillä tavalla voimme päästä parhaaseen mahdolliseen tasapainoon, koska todellakin eri alueiden ja maiden välillä on eroa, eroja. Joissakin taajuusalueissa on enemmän TVtä ja sitten taas joissakin vähemmän. Eli meidän täytyy katsoa käytännöllisiä hyviä ratkaisuja eri jäsenmaiden tasolla. Kiitoksia puheenjohtaja ja olen, odotan innolla teidän tarkistuksianne ja kiitokset keskustelusta, joka tänään on täällä voitu käydä. Bedanke mich herzlich, weise darauf hin. Minäkin kiitän kovasti ja muistutan siitä, että määrä aika tarkistusten jättämiselle on 9. maaliskuuta kello 12. No niin, ja sitten siirrymme kohtiin 5, 6 ja 7, eli äänestyksiin. Koneäänestys on kyseessä. Toivon, että teillä on kaikilla korttinen mukana niin, että hoidamme asian mahdollisimman nopeasti. Meillä on paljon äänestettävää. Oh, that's a big problem. <laughs> we, will, we will see. Hello. So, können wir Voimmeko lähteä äänestämään? Kaikki valmiina. Ensimmäinen kohta. Euroopan maailman ykkösmatkailukohde, Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet. Siitä aloitamme siis. Kyseessä on Tsatsimarkaakisin lausunto ja aloitamme äänestyksestä. Kompromissi yksi. Kuka puoltaa? Kiitoksia. Kuka äänestää vastaan? Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten siirrymme, siirrymme tarkistuksen viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Numero 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 18 puolesta. Puolesta siis vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. 27 vedetty pois, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta Siis 27 oli vedetty pois. 31 siis puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 32 puolesta vastaan. Oh. Vielä kertaalleen. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 ja tähän tulee suullinen lisäys, suullinen tarkistus, pitääkö se lukea? Rouva Trautman. Sylvain Atiku, je voudrais euh, proposer No, äh, kollegani omasta puolestani esittäisi turismia tähän Äh, tähän äh, perintöturismin jälkeen. Eli kulttuurin jälkeen tulee vielä sosiaalinen turismi tähän. Kuka kannattaa tätä pyydän nostamaan käden ylös? Siis kompromissi vitosta. Vielä kertaalleen kompromissi viisi. Tar- suullisella tarkistuksella kuka puoltaa kiitoksia, kuka äänestää vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 54 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten lopullinen äänesty, sähköön, äänestys, sähköinen äänestys. Ja vielä minuutti aikaa. Äänestys päättyy. Ei toimi vai? No niin. Äänestys päättyy siis. Yksi vielä haluaa äänestää puolesta, joten suurella enemmistöllä hyväksytty. Ja noin me voimme onnitella kaikkia, jotka ovat tehneet työtä tämän lausunnon puolesta. Melkein yksimielisesti se hyväksyttiin. Sitten on vuorossa kohta kuusi. EUn rahoituksen tehokkuus ja vaikuttavuus ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisen alalla uusissa jäsenvaltioissa. Herra Palsiitis on lausunnon valmistelija. Teillä on asiakirjat jaettuna ja sitten äänestämme tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Neljä puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty kuusi puolesta vastaan, tyhjää hylätty seitsemän puolesta. Tarkistus. Siis kuusi tarkistetaan sähköisesti. Numero kuusi. Äänestys alkaa. Siis kuusi. Sähköinen äänestys. Koneäänestys. Siis numero kuusi. Tarkistus. Äänestys alkaa. EPP onko yksi liikaa? Eli tämä näkyy koneäänestyksessä nyt. Okei. Okay. Äänestys päättyy. 16 puolesta, 22 vastaan. Plus 17. 17 siis miinus 22, eli hylätty. 7 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta, siis kahdessa osassa ensin ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hylätty, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Sitten tarkistus kahdeksan, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yhdeksän. Ensimmäinen, kahdessa osassa siis ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjä, myös hylätty. 13 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 11 lisäyksenä puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 14 kahdessa, osa, kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta siis 17 raukeaa. 17 raukeaa 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty ja yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Kaksi raukeaa. Kolme kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja lopullinen äänestys. Äänestys alkaa. Yksi EPP liikaa. ja äänestys päättyy. Ja Kafin toimiiko nyt 39, eli selkeällä enemmistöllä yksimielisesti hyväksytty. Kiitoksia ja sitten on vuorossa kohta seitsemän yhteismarkkinat yrityksiä ja talouskasvua varten. Teillä se on jo siellä ne kohta yksi. Kuka puoltaa? Vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Vielä kertaalleen viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta raukeaa, anteeksi, pyydän anteeksi, yhdeksän siis, numero yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää hylätty, kymmenen puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty, kompromissi kolme puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, kompromissi neljä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä oli aika tiukka. Tarkistetaan koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 30 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 31 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 32 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. 32 tarkistus, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Ja nyt lopullinen äänestys. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Kiitän sydämellisesti ja nyt siirrymme esitysestalla seuraavaan kohtaan, eli kohtaan kahdeksan. On vähän stressiä, koska 17.30 tai jaani niin tulee, mutta ehkä me hyväksy- hoidamme tämän Meillä on vähän stressiä, kun meillä on näin paljon esityslistan kohtia. Eli ensimmäinen kohta, innovaatiounioni, Euroopan mukauttaminen kriisin jälkeiseen maailmaan. Kollega Merkis on esittelijämme äh, ja hän ainoana saa puheenvuoron. Olisin kiitollinen, jos muut kollegat olisivat hiljaa. Mikä siinä nyt on niin vaikeeta? Voitte mennä ulos ja keskustella ulkona. Hyvät naiset ja herrat, kohta kahdeksan. rova Merkisillä on puheenvuoro. Um, first of all, I would like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluan kiittää kaikkia kollegoita loistavasta yhteistyöstä ja heidän panoksestaan. On selvää, että innovaatio on Euroopan parlamentin tärkeä prioriteetti ja se on tärkeä prioriteetti monille kollegoilleni. Ja se on aivan oikein, koska kun ajattelemme suurta haastetta, joka Euroopalla nyt on edessään, niin mikä on sitten tämän mietinnön päälinja? Tärkeää innovaatiossa on kohdentaminen. Tätä voitaisiin verrata siihen, että sanotaan, että meillä on ollut paljon suuria haasteita Euroopassa ja näinhän todellakin on ollut. Mutta jos meillä on yhteiseltä pohjalta tiettyjä haasteita, niin silloin meidän täytyy todellakin kohdentaa niihin, fokusoida jos on palava talo, niin silloin ei mennä pelastamaan puutarhassa olevia kasveja, vaan yritetään pyrkiä sammuttamaan valo, talo ja tämä tuli. Mikä nyt on sitten tämän hetken palava talo? Meidän täytyy ensinnäkin katsoa kolmea suurta haastetta, jotka ovat meillä edessämme. Ja sitten, niitähän on paljon, mutta nyt tässä tapauksessa kolme. Ensinnäkin on väestörakenteen kehitys, siis väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja siirtolaisuus. Ja tämä on todellakin suuri haaste, kun ajatellaan näitä eri aiheita. Niillä on paljon yhteinen, yhteisiä tekijöitä. Sitten toinen äh, haaste liittyy resurssien kestävään käyttöön ja siinä, siihen, että uusia äh, resursseja ei ole tulossa. Ja meidän täytyykin keskittyä vesihuoltoon ja siihen, että vettä jossakin osassa Eurooppaa on paljon, eli siellä on tulvia – ja sitten meidän täytyy katsoa myös raaka-aineita. Ja meidän täytyy katsoa kestävää taloutta, miten pääsemme rahoituskriisistä ulos ja miten voimme vahvistaa Euroopan kilpailukykyä. Nämä ovat nämä kolme pääryhmää, joihin meidän pitäisi keskittyä ja tehdä se niin Euroopassa yleisesti kuin nyt tässä tässä ja nyt. Nämä ovat kolme palavaa taloa, joista meidän pitäisi pyrkiä sammuttamaan tulipalo kaikkien eri politiikan alojen myötä. Me emme, emme voi keskittyä pieniin haasteisiin, jos näitä su- kolmea suurta megahaastetta ei ensin tarkastella. Miten me sitten voimme edetä kun ajatellaan kilpailun edistämistä, niin se perustuu hyvään yhteistyöhön. Me ole, meillä on yksi todella tärkeä tekijä, nimittäin kansalainen. Me puhumme usein tällaisesta kolmiosta, tutkimuksesta ja tieteistä ja talouselämästä, bisneksestä, mutta meidän täytyy katsoa kyllä kansalaista, koska kansalaisethan ovat tämän kaiken innovoinnin takana. He voivat tehdä muutoksen, jos näihin kansalaiskysymyksiin keskitytään, niin silloin fokus on, fokusointi on oikea. Esimerkiksi jos ajatellaan sitä, että olemme nähneet sen, että fokusoidaan paljon teknologiaan ja tuotteisiin, mutta innovaatio voi tarkoittaa myös paljon muuta. Innovointi voi olla prosesseja, se voi olla sosiaalinen prosessi, se voi olla tuote, se voi olla palvelu, mutta se voi olla myös liike. Ja tämäkin on voitu jo todeta. Liikettä on esimerkiksi se, että kansalaisten keskellä on syntynyt uutta, jos ajatellaan Facebookia, niin se on todellakin muutos ja se on liike. Sitä ei voida kuvata muulla tavalla kuin innovaatio. Ja minun lähestymistapani tässä mietinnössä on kansalaiset, ja keskittyminen näihin suurin haasteisiin ja sitten myös mahdollisuus saada rahoitusta. Rahoitus saa, mahdollisuuksien saaminen on äärimmäisen tärkeää liike-elämälle. Se on tärkeää myös tieteelle ja tutkimukselle, mutta se on tärkeää erityisesti PK-yrityksille. Ja meidän täytyy katsoa palvelutasoa ja mennä tällaisesta, kun ajatellaan PK-sektoria, niin PK-yrityksillä ei ole aikaa ilta- ja yöaikaan tutkia kaiken maailman erilaisia sääntöjä ja asetuksia. Jos halutaan helpottaa innovaatioita, niin meidän täytyy helpottaa mahdollisuuksia saada rahoitusta. Ja minusta yksi tärkeä aihe on se, ja kysymys on se, että meillä on liian paljon erilaisia instrumentteja ja meidän täytyy todellakin keskittyä rahoitukseen ja rahastoihin ja me tarvitsisimme siellä yksinkertaistamista menettelyissä, ei ainoastaan näissä keskittämis- tai kohdentamiskysymyksissä, vaan myös rahoituskysymyksissä. Meillä pitäisi olla erilaisia hankkeita tai ohjelmia, ja me tarvitsemme myös asiantuntijatyötä. Asiantuntijat voivat antaa tukea, kun ajatellaan erilaisia välineitä tai hankkeita. Me emme tiedä välttämättä parha, parhaiten, miten innovaatioita voidaan edistää, mutta kansalaisten keskuudesta löytyy paljon tällaista asiantuntijuutta ja tietämystä. Ja meidän täytyisi ehkä enemmän kääntyä asiantuntijoiden puoleen, kun haluamme eh, hakea näitä eri tukimuotoja. Ja erityisesti tämä koskee PK-sektoria. Sitten vielä muutama sana kun ajatellaan sosiaalista innovaatiota, se on äärimmäisen tärkeää ja sitten pitäisikin miettiä, mitä se sosiaalinen innovaatio oikein tarkoittaa. Sehän ei tarkoita sen enempää tai vähempää, ja sekin on jo paljon. Se on sitä, että avataan mahdollisuudet kaikille, mu- mahdollisuudet muuttaa ympäristöään. Ja sanon, kun sanon ympäristö, en tarkoita sitä ainoastaan luonnontieteellisessä merkityksessä. Se, se voi olla muunkin tyyppinen miljöö, se voi olla työpaikka, se voi olla erilainen paikka yhteiskunnassa. Ihmiset voivat yrityksessä muuttaa bisnesympäristöään ja ihmiset voivat vaikuttaa omiin asetelmiinsa, ympärillä oleviin asetelmiinsa työympäristössä ja tätä kautta voisimme edistää innovaatiota. Tämä on yksi hyvä lähestymistapa tai soveltamisala ja tällä tavalla me voisimme panostaa näihin hankkeisiin ja ohjelmiin, joita, jotka olisivat hyviä edistämisessä. Olen valmis keskustelemaan myös standardisoinnista ja yhtenäismarkkinoista. Siitähän on juuri äänestetty tämä yhtenäismarkkinoiden avaaminen on hyvä tapa avata markkinat uusille tuotteille ja innovaatiopalveluille. Ja meillä on ollut myös aiheita, joissa ei ole käyty riittävästi keskustelua, ja tässä tarkoitan erityisesti terveystuotteita ja kun ajatellaan aluetta, alueet ovat hyvin tärkeitä yhteistyökumppaneita. Ne ovat tärkeitä lähellä PK-sektoreita, ne ovat lähellä myös kansalaisia ja tiede- ja tutkimusyhteisöjä. Kiitokset vielä kaikille näistä panoksista, jotka olette antaneet ja odotan todellakin innolla keskustelua, jota voimme käydä vastaisuudessakin tästä aiheesta. Dankeschön, Frau Kollegin Saturi. Kiitoksia, kollega Sartori. Grazie Presidente. Io prima di tutto ringrazio la collega... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää kollega Merkkisiä tästä hyvästä työstä. Tästä on tullut hyvä mietintö ja tärkeä sellainen. Tämä on tietenkin hieman yleisessä muodossa laadittu, mutta se lienee ainoa mahdollisuus. Tämä on osittain Tässä on ajateltu jo komissioitakin, ja siinä on pohdittu uudenlaisia näkökohtia eurooppalaiseen politiikkaan, ja Rova Merkis on tässä panostanut erityisesti yhteiskunnalliseen innovointiin. Hyvä niin. Yksi konsepti kiinnitti erityisesti huomiotani, nimittäin tämä poikittaisajattelu. Nyt kun puhumme innovoinneista, täytyy käydä selväksi, että että se on kattava, kattavaa ja kaikkia aloja kattavaa toimintaa. Eli tällainen poikittainen, poikittais, poikkileikkausmainen lähestymistapa. Rova Merkis puhui myös yksilön ja kansalaisen merkityksestä. Sekin on varmasti oikein. No, siinähän on Tässä on ehkä vielä vähän viilattavaa. Yritykset, eh, niitä, niitä täytyisi siis siirtää enemmän ajatusten keskiöön. Innovaatioissa yritykset ovat erityisen tärkeässä asemassa. Yksilölläkin on tietenkin tärkeä tehtävä mutta silti katson, että yritykset ovat erityisen tärkeitä tässä yhteiskunnassa innovointien osalta. Sitten viestintä on toinen tärkeä asia. Viestinnässä, kuten monissa muissakin asioissa, meidän täytyy olla kaikkien selvillä siitä, että meidän täytyy tehdä työmme tunnetuksi. Innovaatio on tärkeää, mutta jos sitten tai kun innovaatio on olemassa, on tärkeää, että mahdollisimman monet tietävät siitä, mitä uutta on tullut. Ja tähän tässä täytyisi panostaa viestintään ja sitä pitäisi syventää. Sitten meillä on tämä koko hallinto, Hallinnollinen sektori, se on tärkeä ja senkin, sitäkin täytyy viilata. Sitä täytyy, sitä täytyy tiivistää, että saadaan resurssointia lisättyä muualle. valtiot ja alueet täytyy ottaa enemmän mukaan. Se on varmastikin aivan oikein niin tärkeää. Kuitenkin vaarana on se, että tämä äh, tavallaan leviää käsiin. Nyt jos me parannamme, jos me haluamme parantaa yhteistyötä ja saada siitä kitkatonta ja saumatonta, silloin täytyy pohtia sitä, miten tämänhetkinen yhteistyön muotoa voidaan tehostaa ja tiukentaa. Ja aivan sitten lopuksi, puheenjohtaja, eräät kysymykset, joihin komissio on kiinnittänyt huomiota, ehkä niitä pitäisi painottaa tässä enemmän. Esimerkiksi sosiaalisen innovaation osalta pitäisi lanseerata ohjelma ja ehkä pitäisi kehittää tällainen tutkimuskonsepti, tutkimusohjelma. Ja mielestäni komissio on jo reagoinut näihin Rova Merkisin ajatuksiin Siksi odotankin kerran jännityksellä, mitä komissiosta on tulossa. Me tarvitsemme tutkimusprojektin julkisesta hallinnosta, julkishallinnosta. Se on minun sydänteni kovin lähellä, koska monet ongelmat, joita meillä tällä hetkellä on, johtuvat yksinkertaisesti siitä, että tässä on vielä vähän puutteita. Monet kiitokset. Täällä on vielä viisi puheenvuoropyyntöä. Ja minä annan maksimissaan kaksi minuuttia aikaa teille, mutta muuten emme tänä päivänä selviä tästä. Paul Rybik ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella kollegaa, kun innovaatio ja sen toteuttaminen markkinoilla on työpaikkoja luova ja hyviä työpaikkoja luova. Meidän täytyy miettiä myöskin tutkimuksen infrastruktuuria, millä voimme sitä paremmin tukea ja rakentaa sitä. Uskoakseni, jos ajatellaan maatalousbudjettia tai aluebudjetteja, niin niissä annetaan mahdollisuuksia elintarvikkeiden, rehuun, veden, energian alalla, tutkimusinfrastruktuuria luoda, mutta myöskin lääketieteen alalla ja sitten alueiden tuen kohdalla voisimme Euroopassa kehittää sellaisia konsepteja, että tutkimustulokset pystyttäisiin myöskin toteuttamaan infrastruktuurissa, joka sitten johtaisi uusiin tuotteisiin ja uusiin palveluihin. Kiitoksia. Kiitoksia. Vidal Quadras seuraavaksi. Thank you, President. Um, this... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä mietintö, joka koskee unioni, innovaatiounionia, on hyvä pohja. Se on oikein terve pohja se on tuonut selkeästi esille sen, että innovaatio ei ole ainoastaan tarpeen kestävälle taloudelle ja töiden, työpaikkojen luomiselle, vaan että se on myös välttämätön vastaus tulevaisuuden haasteille, jotka meillä on edessämme, eli väestörakenteen muutokset ja siihen, että voimme hallinnoida resursseja oikealla tavalla. Niinpä tässä suhteessa esittelijä on siis lähtenyt alhaalta ylöspäin. Tämä on hyvä lähestymistapa ja se mahdollistaa sen, että voimme ottaa huomioon enemmän kuluttajien näkökulmat. Ja tämä on tärkeää menestyksen kannalta, jos ajatellaan innovaation mahdollisuuksia, kun ajatellaan näitä innovaatioita ja mahdollisuuksia päästä markkinoille, esteiden poistaminen. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, kun ajatellaan markkinoille pääsyä. Tarvitaan tällaista yhteistyötä liikeyritysten, kansalaisten, erilaisten kumppaneiden kanssa. Ja haluankin korostaa, että kokonaisuudessaan tämä mietintö on oikealla linjalla. Ainut asia pieni yksityiskohta on se, että joskus meidän täytyy ottaa huomioon omat ideologiamme, ja tässä on joitakin käsitteitä, joita esittelijä on käyttänyt, jotka saattavat epäilyttää hieman, eli tällainen sosiaalinen innovaatio. Siitä meidän täytyisi todellakin tehdä määritelmä, mitä me tarkoitamme. Ja sitten kun puhutaan taloudellisesta kasvusta ja resurssien käyttämisestä. Sekin kuulostaa kaunilta, mutta meidän täytyy varoa, ettemme tässä nyt sitten jotenkin lähde kopioimaan utopiaa teosta, muuten kaiken kaikkiaan tämä on erittäin myönteinen mietintö. Olen tyytyväinen siihen. Kiitoksia, Rouva Kavalio. Thank you very much, uh, President. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin onnittelen esittelijää. Haluan vain nostaa esille yhden kohdan, koska minusta yleistä näille innovaatioaloitteille Euroopassa ei ole se, että meillä on laaja innovointihanke. Innovointi on pikemminkin hyvin monimutkainen järjestelmä. Siihen tarvitaan tutkimusta, hyvää rahoitusta, tehokkuutta ja toimivuutta. Me täytyy olla myös absorptiokapasiteettia yhteiskunnassa, se täytyy myös sen täytyy näkyä koulutusjärjestelmässä, täytyy näkyä infrastruktuurissa, sen täytyy olla joustava. Sen täytyy toimia markkinoilla. Sen lisäksi tarvitaan myös kulttuuriinnovointia. Ja vaikea osa on se, että riittää se, että yksi näistä komponenteista ei ole olemassa, niin silloin innovaatio ei toimi. Meillä voi olla paljon pettymyksiäkin Euroopassa, kun tehdään paljon innovointialoitteita, jotka sitten loppupeleissä eivät toimikaan, koska jokin näistä järjestelmistä ei toimi. Esimerkiksi koulutusjärjestelmä, joka on kerkeinen osa. Ja jos, jos se ei toimi, niin innovointi ei toimi haluamallamme tavalla. Luulenkin, että meidän pitäisi mainita nämä asia, että, että koko innovointijärjestelmä on monimutkainen ja siinä on useita komponentteja, joita tarvitaan, jotta innovointijärjestelmä toimisi. Ja täytyy kiinnittää huomiota siihen, että ei riitä se, että laaditaan laaja ohjelma, iso ohjelma, että, ja tulokset tulevat saman tien, koska näin ei tule käymään. Mutta kuitenkin tämä on hyvä vienti. Paljon kiitoksia. Kollegi Lamberts. Kollega Lamberts. My comments in the Minä voin rajoittaa nyt ajan puutteen vuoksi näihin haasteisiin. Kaikilla on henkilökohtaiset näkemykset, mutta on tärkeää kuitenkin katsoa, miten tämä innovaatiopolitiikka muotoillaan. Minun eh, ajatuksissani on kolme pääkohtaa ja ensimmäinen tai oikeastaan toinen se, kun ajatellaan näiden resurssien järkevää hallinnointia. Se on hyvä kohta ja minusta olen siitä samaa mieltä. Meidän täytyy todellakin olla järkeviä, kun katsomme, mitä maapallolla voidaan tehdä. Jos me voimme innovoida siellä, niin voimme olla todellakin ma- maailmanlaajuisesti johtajia hyvinkin nopeasti. Sitten kohta, joka joka liittyy sosiaaliseen kohesioon tällä ma- tässä maan osassa. Sinä, äh, te mainitsitte tässä nämä maahan, siirtolaisuuskysymykset ja äh, muut, mutta meillä on tietenkin edessämme tällaisia epäsuhtia ja eriarvoisuuksia ja eroja. Ja kun ajatellaan sitten vakauden löytämistä, vakauden, joka vie Eurooppaa eteenpäin, se on tärkeä asia. Sitten kysymys, joka liittyy terveyteen. Meidän pitäisi pystyä elämään kunnon elämää myös sellaisissa olosuhteissa, jotka eivät aivan ole vakaa. Tämä olisi mielestäni tärkeä kolmas kohta. Ja sitten kilpailukyky ja kun ne ovat itsessään jo erilainen haaste. Meidän täytyisi asettaa talous tänne tukemaan näitä mainittuja tavoitteita. Talous on mielestäni enemmänkin väline, ei niinkään tavoite. Sitten tarkistusehdotuksia. Minulla on tarkoitus tehdä niitä ja ne tulevat sitten kohdistumaan tiettyihin kohtiin, tiettyihin lukuihin. Danke, kollegin Toja. Kiitoksia ja kollega Toija. Generale apprezzamento che è stato rivolto qui a eh, Judith Merkies per il suo lavoro. No, minäkin pidän hyvänä että sitä ja yhdyn niihin kiitoksiin, joita on esitetty tästä mietinnöstä. Tämä on hyvin innovatiivinen paperi. Se voisi olla ehkä keskittyneen tapa hoitaa näitä asioita, jotka liittyvät innovointiin. Olen samaa mieltä siitä, mitä hän tähän on kirjattu, mutta tekisin yhden ehdotuksen ja en esittää tämän suuntaisia tarkistuksiakin. Tästä työstä huolimatta, joka on poikkitieteellinen luonteeltaan ja integroiva luonteeltaan, minusta me voisimme edistää palvelujen roolia, palveluyritysten roolia, jotka ovat jotka työskentelevät innovatiivisilla niin aloilla. Tähän voitaisiin panostaa hieman enemmän. Ehkä tiettyjä ongelmia voitaisiin ratkaista innovoinnin avulla. Esimerkiksi asiantuntijat, jotka ovat esittäneet tämän tyyppisiä ajatuksia, joilla siellä on selvitetty sitä, miten, millä tavalla voitaisiin käyttää tällaisia innovoivia palveluyrityksiä Tämä voisi olla luonnollinen tapa toimia, eikä tämä millään tavalla liity äh, tämän mietinnön metodologiaan, mutta tätäkin voitaisiin käyttää. Ja tämä voisi olla uusi ala. Siellä voitaisiin nähdä myös paljon naisia ja nuoria, äh, jotka saisivat äh, työtä näissä innovatiivisissa palveluissa. Olisikin hyvin tärkeää saada tämän tyyppinen mietintä paperille, mutta Onnittelen vaan tehdystä työstä. Frau Kollegin Herzog. Kollega Herzog. Hmm, thanks, Chairman. Uh, just very shortly. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan onnitella esittelijää. Tämä on erittäin merkittävä mietintö. Olen samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu. Haluaisin korostaa kuitenkin yhtä asiaa, joka mielestäni pitäisi sitä pitäisi valmistella paremmin. Se koskee jäsenmaiden roolia. Me emme eh, luo tässä innovaatiounionia jäsenmaiden sijasta, vaan ikään kuin koko rakennelman yläpuolella. Ja nyt on huomattava, että jäsenmailla on oma roolinsa. He eivät voi ajatella näin, että no EU nyt luo täällä invoitia ja meidän ei tarvitse tehdä mitään. Minä tunnen tietenkin oman maani parhaiten ja meillä on sieltä hyvä esimerkki siinä, että budjettikysymyksissä e, Unkari voisi säästää 70 prosenttia innovaatiokysymyksissä. No totta kai se on hienoa, mutta ihan se näin voi toimia. Tämän täytyy myös tapahtua jäsenmaiden tasolla. EU antaa sinne tietyt rahoitukselliset resurssit ja tietyt henkilöstöresurssit, mutta sitten jäsenmaiden täytyy antaa oma panoksensa strategiselta kannalta, jotta, jotta voimme menestyä. Jos ajatellaan budjettia, niin innovaatio on ikään kuin sitten se viimeinen kohta, mihin sitten loput rahat käytetään. Mutta jos EU pyrkii nyt innovoimaan, niin silloin se, ja jos se haluaa, että se innovointi on prioriteetti, niin silloin meidän täytyy toimia siten, että EU ei mitenkään korvaa näitä jäsenmaiden tekemiä toimia, vaan se on siellä ikään kuin ylärakenteena. Rouva Mäkis halusi jotakin vielä esittää, mitä kollega Ikutset halusi esittää, mutta valitettavasti hän ei pysty sitä tänään esittämään. It reads. Niin sano, no tässä sanotaan, haluan kiittää merkisin kunniallisia ajatuksista ja hyvästä yhteistyöstä ja lausuntoluonnokseni kulttuurivaliokunnassa sitä äänestetään ensi torstaina ja voi nyt sanoa, että siinä on hyvin laaja konsensus eri ryhmien kesken tämä innovoinnin viemiseksi yhdeksi prioriteetiksi monista ajatuksista, joita on jo käsitelty arvoimerkkeisen mietinnössä. Kulttuurivaliokunta on esittänyt yleisen kommentin, joka liittyy meidän huoleemme, jos me haluamme päästä innovointitavoitteisiin. Se, että saataisiin integroitu osaamisalue Eurooppaan ja helpompi pääsy koulutukseen. Se edellyttää tiivimpää yhteistyötä koulutusjärjestelmän ja yrityselämän välille, mukaan lukien ammattikoulutus ja tavallinen koulutus. Ja tämä pitäisi näkyä kaikilla hallinnon tasoilla. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten annan komissiolle vielä lyhyesti puheenvuoron. Thank you very much, Chairman. I would like to thank all... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myös esittelijälle, rouva Merkisille, hänen hyvästä mietinnöstään. Haluaisin korostaa joitakin siitä, mitä myös jotkut puhujat täällä sanoivat. Eli meidän täytyy todellakin korostaa strategisessa lähtö, lähestymistavassa sitä, että innovointi on tavallaan jo mukana eri politiikan alojen sisällä, mutta kuten Rova Karvaljokin sanoi, niin innovointi on tavoite, ei niinkään tällainen mitta. Me elämme vaikeaa aikaa budjettien kannalta, mutta meidän täytyy olla nyt järkeviä ja fiksuja eikä ryhtyä uhraamaan koulutus- ja innovointibudjettia tulevaisuuden kannalta. Kuten esittelijä, kuten esittelijä sanoi, rahoitusmahdollisuudet ovat tärkeä kohta. Meidän täytyisi löytää erityyppisiä rahoitusmuotoja, rahastoja ja katsoa PK-sektoria erityisesti, jotta PK-sektori voi kehittyä. Me tarvitsemme lainoja, rahastoja, takuita, rahoitus, erilaisia rahoitusmuotoja ja järjestelyjä. Sitten yliopistot, niilläkin on tietenkin tarve päästä käyttämään näitä mahdollisuuksia, mutta niiden itsenäisyys on hyvin rajoitettua, joten siellä on tiettyjä ongelmakohtia. Sitten rouva Sartori viittasi tärkeään asiaan, joka on relevantti innovaannin kannalta, eli tulosten saamiseen tarvitaan mm, hyvää strategiaa. Ja sitten viimeinen kohta. Komissaari on itsekin maininnut sen, että me tarvitsemme tällaisia älykkäitä tapoja toimia ja siksi Smart-hanke on tärkeä ja meidän pitäisi pystyä heijastamaan näiden hankkeiden kautta tätä koko innovointikysymyksen monimutkaisuutta. Monet kiitokset rouva Merkis vielä loppuun kommentit. Your valuable remark. Kiitän kollegoita arvokkaista kommenteista. Olen samaa mieltä siitä, että, että tämä tässä mietinnössä on ehkä hieman liian vähän määritelmiä. Ehkä pitäisi täydentää tätä sillä, meidän täytyy tietää, mikä sosiaalinen innovaatio on. Ja tietenkin haluan puuttua myös resurssien käyttöön. Totta kai meidän täytyy viestiä, kommunikaati, viestintä on tärkeä osa menestystarinaa, on äärimmäisen, se on äärimmäisen tärkeää. Ja meidän pitäisi olla spesifimpi muotoiluissamme, muotoiluissamme ja odotankin teiltä parannuksia, ehdotuksia. Eikä koskaan en ole ajatellut, että, että innovaatiounioni tai Euroopan unionista tulisi niin sellainen. Ehkäpä, ehkäpä ne kulkevat rinnakkain, eivät ne korvaa toisiaan. On äärimmäisen tärkeää, että kes, nimittäin tätähän ei voida toistaa riittävän usein, että meidän pitäisi keskittyä siihen, että innovaatio toimii vain, jos kaikki toimijat, kaikki tekijät ovat sopusoinnussa – ja linjassa, ja kaikki ovat tässä, kaikki ovat tässä tärkeässä asemassa, kuten jäsenvaltiotkin. Mutta tärkeintä on, että se meidän pitäisi keskittyä samaan asiaan, koska muutoin tämä on vain ajatusten diaspora. Kiitos. So, herzlichen Dank Monet kiitokset. Saan kertoa, että tarkistusten jättämisen määräaika on 3. maaliskuuta kello 12 aika, lyhyt aika. Eli teidän pitää vähän ponnistella ja sitten on vuorossa seuraava esityslistan kohta, kohta 9 Euroopan uusi kauppapolitiikka Eurooppa 2020 strategian puitteissa. Herra Tryp, tätä nimeä en oikein pysty ääntämään. Kiitoksia puheenjohtaja. 9 listopada komisja skierowała e, do Rady, do Parlamentu. Viime marraskuussa komissio lähetti asiakirjan talous- ja sosiaalikomitean parlamenttiin ja neuvostoon. Ja, ja parlamentin puolelta meidän valiokuntamme oli tämä kohde nimenomaan lausunnon tekemisen osalta. Kun ajatellaan näitä erilaisia Euroopan unionin teollisuus politiikan aloja, niin nämä eri politiikan alat, niiden täytyy pystyä toimimaan yhdessä. Ja EU, Eurooppa 2020 strategia on erityisala. Ja meidän täytyy ottaa huomioon tässä myös aika, jota elämme, eli nyt meitä kohdannut kriisi, josta meidän täytyy päästä ulos. Ja Euroopan unioni on se alue, jossa pyritään kestävään kasvuun. Ja niinpä on äärimmäisen tärkeää, mitä nyt näemme kahdenvälisissä ja monenvälisissä kauppasopimuksissa. Niiden täytyisi olla todellakin koherentti osa teollisuuspolitiikamme kehittämisessä. Tämä lähestymistapa ei ole mitenkään kiveen kirjoitettu, mutta se on kuitenkin periaate, josta meidän pitää lähteä eteenpäin. Daniel Kaspari on tämän asiakokonaisuuden mietinnön laatija, esittelijä ja voimme tarkastella hänen ajatuksiaan. Haluaisin keskittyä energiaan liittyviin kysymyksiin. Energia on tietenkin ongelma energiaturvallisuuden, energiavarmuuden ja tuottamisen ja monimuotoisuuden kannalta, mutta meidän täytyy myös katsoa vastavuoroisuutta silloin, kun me lähdemme eh, tarkastelemaan energiamarkkinoita. Soulin kokouksessa on korostettu energiamarkkinoiden avoimuutta ja myös taloudellisen kasvun vaikutusta. Lisäksi on otettava huomioon resurssit. Se on täysin erottamaton elementti, kun keskustelemme energiasta tai muista teollisuuden politiikan aloista. Energiaresursseille ja energialähteille täytyy antaa riittävästi huomiota. Ja kun tarkastelemme tätäkin aihetta, meidän täytyy antaa sille riittävästi tilaa. Lisäksi on otettava huomioon se, mitä Koffer, herra Koffer on käsitellyt tehokkaan eurooppalaisen raaka-ainestrategian kannalta ja siitä aihetta, mistä komissaari Tajani tulee vielä käsittelemään. Lisäksi, kun ajatellaan teollisuuspolitiikkaa, niin voimme saavuttaa menestystä silloin, kun meidän ei tarvitse käyttää tällaista sopeuttamisrahastoa. Sopeuttamisrahasto sinänsä on hyvä asia – Siinähän tuetaan sellaisia alueita, jotka ovat kärsineet ulkoistamisesta tai tuotannon siirtämisestä ja tästä johtuvista asioista. Meillä on ollut useita satoja tapauksia jäsenmaissa, mutta meidän pitäisi keskustella eurooppalaisen, eurooppalaisten liikeyritysten ja yksikköjen kilpailukyvyn kasvattamisesta. Ja PK-sektoria on korostettu. Lissabonin strategiassa on myös korvamerkitty monia kohtia PK-yritysten kohdalla. Ja yksi erityinen hanke on se, minkälaisia mahdollisuuksia PK-yrityksille on varattu, jotta ne pääsevät globaaleille markkinoille. Lisäksi on otettava myös huomioon pienten ja keskisuurten yritysten suojelu näillä markkinoilla, koska kapasiteettien toiminnan kannalta ja hallinnon kannalta usein on olemassa monenlaisia esteitä globaaleille markkinoille pääsylle. Meidän täytyy ottaa huomioon myös ja muistaa se kuulemistilaisuus, joka meillä oli ITRE-valiokunnassa, jossa käsiteltiin innovaatio resursseja ja silloin puhuttiin tällaista nukkuvista sektoreista. Lisäksi on myös linkki maatalouteen. Siellä on hyvin läheinen yhteys energian hinnan ja ruoka, ra, äh, elintarvikkeiden hinnan kehityksen välillä. Elintarvikkeiden valmistus teollisuus on tärkeä. Jos ajatellaan vaikka sokerimarkkinoita, me olemme selvästi nettotuojia ja on ehkä paljon yhteiskunnallista levottomuutta esimerkiksi Pohjois-Afrikassa, joka liittyy läheisesti tähän kehitykseen. Ja se näkyy myös investointien määrässä näillä markkinoilla. Tässä lausunnossa ei ollut mahdollista ottaa esille kaikkia näitä aiheita, mutta ehkä mahdollisuus julkisiin hankintoihin on kuitenkin kysymys, joka pitäisi myös pyrkiä sisällyttämään tähän asiakirjaan. On hyvä huomata nämäkin seikat tässä lausunnossa. Silloin kun kauppasopimuksia solmitaan kumppaneiden kanssa, täytyy ottaa huomioon kolmansissa maissa tapahtuvat julkiset halkinnat. Ne ovat todellakin tärkeä kysymys liike yritysten ja näiden eri yksikköjen kasvun kannalta. Saanen pyytää, että kollegat vielä pyrkivät puhumaan lyhyesti. Rybik ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäisenä ja oleellisena asiana on se, että mietitään sitä, mitä VTO on Dohan kierroksella hyväksynyt ja mitä tärkeitä kohtia haluamme seuraavalle kierrokselle ja niin kutsutut Singaporen asiat, julkiset hankinnat, kilpailu ja niin edelleen. Minusta niiden pitäisi olla 2020 strategiassa keskeisessä asemassa. Ja mitä tulee viime viikon Persialahden maiden ja EUn väliseen kokoukseen, niin yli 20 vuoden ajan on neuvoteltu eikä ole päästy tulokseen. Ja sitä varten minä uskon, että näin ei voi olla, että kahdenkeskisestä kauppasopimuksesta yli 20 vuoden ajan neuvotellaan näin tärkeän ryhmän kanssa. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi tässä kohdin miettiä, että olisiko mahdollista saada aikaan alueellisia sopimuksia ja sen jälkeen sitten kahdenkeskiset sopimukset, jotka voitaisiin ottaa VTO-neuvotteluihin. Minusta tämä strategia johtaisi paremmin tavoitteeseen ja ehkä komission pitäisi esittää myöskin vuosikertomus siitä, että mitä kahdenkeskisiä sopimuksia tällä hetkellä ne on neuvotteluissa. Ja sitten kiitoksia ja kollega Palchitis seuraavaksi. Pirmiausia, iš tikrųjų norėčiau padėkoti pranešėjui už gana įsamų pateiktą dokumentą. Kuri... Kiitoksia. <clears throat> Tämä on seikkaperäinen asiakirja, jossa hyvin selkeästi esitetään ongelmat, ongelmat, jotka liittyvät PK-yritysten toimintaan. Täällä on myös käsitelty energiaresurssien ongelmaa, ja muita ongelmia, mutta meidän täytyy olla tietoisia siitä, että kaikki, kaikki ongelmat eivät istu tähän mietintöön. Ongelmana on se, että maissa on erilaisia säädöksiä käytössä. Siksi meidän pitäisikin varmistaa, että nämä esteet voitaisiin poistaa. Ja Julkiset hankinnat ovat toinen ongelma sektori, koska monilla sektoreilla, erityisesti resurssoinnissa, tämä pääsy näihin resursseihin on eräissä maissa vaikeata. Minä toivonkin, että, että tällä mietinnöllä päästään parempaan yhteisymmärrykseen siitä, mitä ja ymmärrykseen siitä, että mikä tilanne valitsee jäsenmaissa ja pk-yrityksissä. Pytikofer, puheenjohtaja. Minä haluaisin myöskin kiittää esittelijää, niin kuin muutkin, minusta aivan oikeutetusti, mutta ei liioitellusti hän sanoo, että kaupan pitää olla osa teollisuuspolitiikkaamme eikä niin kuin joskus aikaisemmin, että sai sellaisen mielikuvan, että teollisuuspolitiikka olisi ähm, kauppapolitiikan jälkeen tuleva suuruus ähm, tai suure. Mutta toiseksi haluaisin lyhyesti nimetä kolme eri kohtaa, joita minä korostaisin voimakkaammin. Minä mieluummin korostaisin sitä arvoa, että kunnianhimoisen innovaatiostrategian saisimme mukaan tähän lähestymistapaan. Ja mielelläni korostaisin myöskin sitä, että tuottava yhteys kilpailukyvyn ja tulevaisuuden välillä, siis competitiveness ja sustainability saataisiin aikaan. Ja sitten kolmanneksi uskoisin, että on myöskin tärkeää se, että käy selkeästi ilmi, että juuri nyt, kun me haluamme järkevästi edustaa pitkän tähtäyksen tavoitteita, että me seuraisimme myöskin vastavuoroisesti kauppasuhteita muihin maihin. Kiitoksia. No nyt aika on aika tiukalla, mutta annan vielä kollega Trautmanille puheenvuoron koska varjoesittelijä Koreiro Kampas ei pysty olemaan tänään läsnä, mutta te haluatte hänen nimissään jotain esittää. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegani Correa de Campos haluaa kiittää valmistelijaa hänen loistavasta työstään. Enkä puhu nyt näistä myönteisistä kohdista hänen esityksessään, vaan näistä huolenaiheista. Ensinnäkin nämä vapaakauppasopimukset, jotka ovat kahden keskisiä. No, niiden neuvotteluthan kestävät kauan ja ennen kuin ne tulevat, kaikki tiedot tulevat esille. Siellä keskustellaan markkinaosuuksista ja sitten on huolenaiheet, jotka liittyvät esimerkiksi Kiinaan. On kysymyksiä, jotka liittyvät kilpailuun ja siitä, että tiettyä kauppavajetta pitäisi pienentää. Sitten toiseksi on korostettu mahdollisuutta päästä kansainvälisille markkinoille palveluiden tarjoajien osalta. On äärimmäisen tärkeää suojata kansainvälisillä, kansainvälisiä markkinoita eurooppalaisilla sektoreilla, koska siellä on tiettyjä tuotannon ulkoistamispaineita – koska saatamme tällä tavalla menettää paljon innovointikapasiteettia. Ja tässä täytyy olla myös läheisesti yhteistyössä valmistussektorin kanssa. Kolmantena, kun ajatellaan näitä sääntelyoloja ja sääntelyä, joka liittyy yksittäismarkkinoiden toimintaan, siellä ei voida kuitenkaan tinkiä näistä kuluttajan suoja kysymyksistä, terveys- ja turvallisuusvaatimuksista. Ja meidän täytyy myös korostaa tätä kysymystä. Sitten EU-tiedonanto, joka liittyy yksipuolisiin kauppasopimuksiin esimerkiksi silloin, kun on kyse luonnonkatastrofista, esimerkiksi Pakistanissa tietyissä olosuhteissa ö, saattaa olla hyvin ö, suuria vaikutuksia, ö, jos tilanne on se, että ö, on olemassa tällainen luonnonkatastrofi ja sitten on tällainen tiettyjen herkkien tuotteiden kauppasopimukset. Tämä asia komission täytyisi ottaa huomioon. Ja tiedon annossa, tätäkin täytyisi korostaa, on tärkeää käynnistää erilaisia eurooppalaisia politiikan aloja, jotka pyrkivät esimerkiksi ottamaan PK-sektorin erityistarpeet huomioon. Nämä ovat ne kohdat, jotka kollega Correa de Campos haluaa tuoda esiin tarkistusten muodossa. Kiitoksia. Kiitoksia, kollega Odi. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun ajatellaan yhteyttä talouspoli- kauppapolitiikan ja erityisesti teollisuustuotannon toimien välillä, se jättää kyllä monesti hyvin huonoja muistoja eurooppalaisten mieleen. Muistan, kun komissaari Mendelssohn käsitteli näitä dumppauksia, sosiaalisen polkumyönnin vastaisia toimia niin silloin tähän jäi paljon toivomisen varaa. Kun ajatellaan Lissabonin sopimusta, niin silloinhan tämä tarkoitti myös kauppasopimusten hyväksymistä, ja tämä tapahtui ensimmäisen kerran Korean kohdalla. Ja minusta tämä lausunto on sellainen tilaisuus, jolloin voimme todellakin korostaa sitä, että olemme ymmärtäneet, mitä nyt on tapahtunut. Kun ajatellaan EUta, joka haluaa viedä eteenpäin monenvälisiä kauppasopimuksia ja niiden Mehän emme ole viiteen vuoteen käyneet keskustelua tästä. Milloin on käyty keskustelua Euroopan unionin kauppasopimuksen kauppapolitiikasta, kun ajatellaan monenvälisiä sopimusten eteenpäin viemisiä? Kyllä me keskustelemme merkosurasioista ja välimeren asioista, mutta silloin kun asetetaan kun tehdään kahdenvälisiä sopimuksia, niin silloin pitää asettaa myös sosiaaliset standardit. Tämän täytyy olla vaatimus siitä, että kauppakumppanimme soveltaa tiettyjä sosiaalisia standardeja. Tämä koskee myös ympäristöstandardeja, ympäristösääntöjä siitä, miten tiettyjä ympäristöön liittyviä kysymyksiä täytyy noudattaa. Meidän täytyy myös hiilen käytöstä käydä keskustelut ja lisäksi teollisia tekijänoikeudet ovat kysymys, jossa täytyy olla tarkkana, kun neuvotellaan sopimuksista. Meidän ei pidä olla tässä nyt naiveja. Meidän täytyy olla kauppasopimus neuvottelussa myös vastavuoroisuuden vaatimuksen linjalla. Meidän ei pidä olla nyt naiveja tässä kysymyksessä. Seuraava puhuja. Uh, thank you, Mr. Chair. As uh, shadow... Kiitos puheenjohtaja varjoesittelijänä. Haluan ensinnäkin sanoa, että olen tämä herra Bytikoferin johdanto sopii minun pirtaani, oikein hyvin. Ja nyt vainakin ruotsiksi. Handlar ju om... Raaka-ainekysymyksessähän on kyse kaikesta rahoitusmarkkinoista, kauppakysymyksiin, teollisuuspolitiikkaan, ulkomaanpolitiikkaan. Kaikki tämä. Ja olen Bytikoferin kanssa samaa mieltä, että tämä korkea raaka-ainestrategian kohdalla, niin siinä pitää painopisteen olla kestävässä raaka-aineen käytössä ja tehokkuus, tehokkaassa käytössä ja e, kierrätyksessä. Eli tässä kohdin täytyy strategista painopistettä korostaa. Tämä ei ole ristiriidassa korkean tason kunnianhimon kanssa, mitä tulee kasvuun ja kilpailukykyyn ja siihen liittyen työpaikkoihin. Teollisuuspolitiikka ei ole mikään erillinen osa tästä. Meidän täytyy esimerkiksi olla parempia omien raaka-aineiden tuottamisessa. Tässä kohdin tiedämme, että Euroopassa on paljon sellaisia varoja, joita ei ole vielä käytetty hyväksi. Virossa, Pohjoismaissa niitä on ja myöskin muualla. Kyseessä ovat harvinaiset metallit, mutta on myöskin paljon muita raaka-aineita, joita ei ole vielä käytetty hyväksi Euroopassa oli hyvin mielenkiintoinen kuuleminen ITRE valiokunnassa muutama viikko sitten. Torstaina tällä viikolla S- ja D-ryhmä tulee järjestämään oman kuulemisensa raaka-ainekysymyksistä. Ja te tietenkin kaikki olette tervetulleita tänne. Vain muutamia esimerkkejä niistä asioista, joista keskustellaan. Vaan muutama esimerkki tästä. Maan raaka-aineet ja globaali kysymys USA ja Kiinan kilpailu päästäessä raaka-aineiden hankintaan ja diplomatia, EUn kauppapolitiikka ja resurssien tehokkuuden edistäminen ja niin poispäin. Kaikki olette tervetulleita tähän kuulemistilaisuuteen. Päätänpä tähän. Oh, gut. Damit könnt... No hyvä. Näin me voisimme sitten, kun olemme jo ryhtyneet käsittelemään seuraavaa esityslistan kohtaa, niin voimme päättää tämän kohdan yhdeksän käsittelyn, vai haluaisitteko te, kollega, vielä lopuksi sanoa jotakin? <clears throat> Zgłoszone uwagi i również wyrażone pozytywne opinie. Kiitän kommenteistanne ja myönteistä palautteesta Neljä asiaa tuli esille tässä keskustelussa erityisen tärkeinä. Ensinnäkin kunnianhimoinen innovointistrategia strategia ja tasapaino kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen välillä. Stra- ää, tämä strategia on nyt esitetty pöydällä. No, pitkään, pitkään kestävät kauppaneuvottelut, nämä vaikuttavat kovinkin paljon niihin rajoituksiin, joita käytännössä on olemassa Euroopan teollisuudelle verrattuna uusiin tai nouseviin talouksiin. Tähän mennessä kaikki, kaikki sopimukset eivät ole vielä pystyneet poistamaan näitä huolia suhteessa sosiaalilausekkeisiin, koska ne tuottavat paljon kustannuksia. Luulenpa, että nämä ovat niitä tärkeitä asioita, joita täytyy sitten ottaa huomioon tässä lausunnossakin. Minä kiitän myöskin 3. maaliskuuta kello 12 on määräaika tarkistusten jättämiselle, niin kuin aikaisemminkin oli. Ja sitten siirrymme käsittelemään kohtaa 10 esityslistalla, eli tehokas eurooppalainen raaka-ainestrategia. Aloitamme keskustelusta ja sitten sitten otamme, tai voimme pyytää eh, komissaari eh, Tajania vielä täydentämään asioita. Kollega Pytikhoferilla on ensin puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä myönnän, että näiden monien viikkojen ajan, jolloin olen asiaa käsitellyt, niin olen oppinut tuntemaan asian hyvin mielenkiintoisena ja minä toivon vielä tehokkaampaa yhteistyötä tämän asian puitteissa 2010 Rakainepolitiikan kohdalla oli eräänlainen herätyshuuto suurelle yleisölle, kun tapahtui eh, ristiriita tai konflikti ja onnistuttiin saamaan asia siten esityslistalle, että se ei aiheuttanut epäluuloa niin kuin on normaalia. Ja minusta tuntuu, että me olemme onnistuneet siinä, että asia myöskin pysyy esityslistalla. On monia syitä, joita voin tässä luetella ja miksi meidän pitäisi ottaa huomioon se, että kilpailu ja raaka-aineiden saanti ja hinnan kehitys, raaka-aineiden hinnan kehitys ei tule olemaan tulevaisuudessa parempi kuin aikaisemmin, jos, eh, vaan siihen liittyy enemmänkin lisää kilpailua ja kasvavat hinnat. Siksi me tarvitsemme eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa. Tarvitsemme sellaista teollisuuspolitiikkaa, niin kuin sanottiin, että siinä yhdistetään kilpailukyky ja tulevaisuus. Eli kuten sanottua, meidän täytyy olla käytännönläheisiä visionäärejä. Minun mietinnössäni ottaen huomioon tämä minun toimeksiantoni, niin minä tulen keskittymään tässä kivennäisaineisiin, raaka-aineisiin, siis maatalouden raaka-aineet varmasti ovat yksi aihe. Polttoaineet ovat varmasti myöskin yksi aihe, mutta niitä en tule ottamaan mukaan. Ja komission kohdalla täytyy myöntää tai saa sanoa, että mm, eh, se on tunnistanut tämän aiheen tärkeyden eh, niin, ja se on ollut jo kauan aktiivinen ja minä hyväksyn nämä kolme pilaria heidän strategiassaan. Eli yksi pilari on se, että siinä puhutaan raaka-ainetehokkuudesta ja kierrätyksestä ja yksi pilari käsittelee tuki, kotimaisia tukia ja yksi käsittelee raaka-aineiden saantia kansainvälisillä markkinoilla. Minusta tärkeää on, ja minä toivon, että myöskin parlamenttina pystymme saamaan aikaan herkkyyttä asiassa ja ymmärrystä sen suhteen, että kuinka vähän aikaa meillä on, jotta todella pystyisimme luomaan kohtuullisen raaka-ainepolitiikan ja toteuttamaan sen. Ei pelkästään Kiinassa ole jo monien vuosien ajan hyvin organisoidusti ja osittain myöskin hyvin häikäilemättömästi noudatettu sellaista teollisuuspolitiikkaa, jossa raaka-aineita käytetään hyväksi myöskin Japani esimerkiksi osittain osittain viime vuosien huonojen kokemusten perusteella on kiinnostunut hyvin voimakkaasti asiasta ja juuri nyt kerrotaan, että yhden miljardin US-dollarin dollaria käytetään, jotta raaka-ainetehokkuutta ja kierrätystä Japanissa vietäisiin eteenpäin ja Japanissa harvinaisia metalleja korostetaan vaikka näiden mineraalien ähm, kysyntä koko ajan äh, nousee, niin kuitenkin niiden louhintaa pyritään vähentämään. Ja USAssa eri toimijat pyritään saamaan yhteiseen verkostoon, jotta huolehdittaisiin siitä, että kaikki vetävät yhtäköyttä Ja minusta tuntuu, että tässä kohdin meidän täytyy tehdä parhaamme ilman, että nyt sitten mainitsisin näitä yksittäisiä välineitä. Ehkä seuraavassa tai jossakin muussa keskustelussa tämä käsitellään. Haluan vain näistä kolmesta eri pilarista käyttää puheenvuoron. Minun mielestäni tämä on tärkeä kysymys. Eli se, että toimimmeko niin kuin japanilaiset ja vaadimme että tästä haasteesta tulisi mahdollisuus ja käyttäisimme sitä hyväksemme innovaatiostrategian, joka sallii meidän päästä eteenpäin. Kun olen keskustellut joidenkin yrittäjien kanssa, niin olen kuullut hyvin erilaisia kantoja. Monet ovat itkettäviä, toiset ovat taas kunnianhimoisia ja he muotoilevat kunnianhimoisia tavoitteita – jos on vaikeata varmistaa saanti, niin silloin meidän täytyy itse tehdä jotakin, jota me olemme esimerkiksi kiinalaisten kohdalla todenneet, niin kutsuttu leapfrogging, Eli silloin me, miksi me odotamme, että toiset jotain tekevät, miksi me emme ole itse kunnianhimoisia ja pyri johtoasemaan. Eli tehokkuus, raaka-aine, tehokkuus, mutta myöskin kierrätys, kierrätys sellaisilla aloilla, joita vähän aikaa sitten vielä ei ole lainkaan edes ajateltu harvinaisten mineraalien kierrätys ei ollut kolme kuukautta sitten vielä mikään aihe, mutta nyt se on ja nyt pitää miettiä, että pystymmekö olemaan siinä mukana. Ja sitten niin kutsuttu domestic mining, minä uskon, että se on oikein hyvä, että komissiossa teollisuuden pääosastossa ja ympäristön pääosasto, no, pääosastossa tehdään yhteistyötä. Ja ojennetaan myöskin käsi Natura 2000 ja mietitään, mitä sen puitteissa tehdään ja uskon, että juuri tämä linja, eli järkevän yhteistyön linja on sellainen, mitä meidän pitäisi noudattaa. Myöskin jos ajatellaan välitöntä naapuruuttamme, Grönlanti ei nyt ole ihan domestik ja e, pohjois ei ole ihan domestik, mutta ehkä meidän pitäisi kuitenkin miettiä myöskin niitä silloin, kun keskustellaan myöskin tästä suuresta herkkyydestä ja sitten kolmanneksi, ja tämä on varmaan vaikein alue, kansainvälisille markkinoille pääsyn kohdalla, kohdalla vetoaan hyvin selkeästi operaatiostrategiaan. Tietenkin tietyissä tapauksissa voidaan pyrkiä siihen ja Meksikon ja Yhdysvaltojen kohdalla EU näin kerran toimikin, että kiistat saataisiin soviteltua VTOssa mutta jos uskotaan, että tällaisten konfliktimekanismien kautta pystyttäisiin saantia säätelemään, niin minusta tuntuu, että se on illuusiota. Meidän täytyy laatia erilaisia organisaatiostrategioita. Se koskettaa OECDtä ja se koskettaa erityisesti myöskin yhteistyötä Japanin ja USAn kanssa, mutta se merkitsee myöskin yhteistyötä Kiinan kanssa, ottaen huomioon kaikki konfliktit ja myöskin, jos ajatellaan muita resursseja niin, että siitä olisi vastavuoroista etua muidenkin maiden kanssa. Ja viimeinen kohta. Tällä hetkellä ei ole ihan selvää vielä, että miten Euroopassa tämä välttämättömyys tehokkaaseen raaka-ainepolitiikkaan toteutuu, jonka kaikki nä- tot- siis ymmärtävät, miten tässä päästäisiin irti vanhasta kansallisesta egoismista vai löydämmekö me yhteisen eurooppalaisen ratkaisun. Minä toivon, että Euroopan parlamentti pystyisi myöskin myötävaikuttamaan tähän, jos ajatellaan, että kun on muutamia suuria EU-maita, että yhteinen lähestymistapa, yhteinen tie olisi eh, tavoitteena eikä suinkaan jäsenvaltioiden välinen kilpailu. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja kiittää. Nyt tässä on 6-7 puheenvuoropyyntöä, kahdeksan puheenvuoropyyntöä. Komissaari tulee puolelta jos te kaikki nyt sitten pyrkisitte rajoittumaan yhteen tai kahteen minuuttiin, niin voitte puhua vielä ennen. Muuten täytyy keskeyttää. Kollega Szymanski ensimmäisenä, olkaa hyvä. No, to jest niezwykle istotne sprawozdanie. Nie ma ono... Kiitoksia paljon. Tämä on todellakin tärkeä mietintö. Se ei ole lainsäädännöllinen asiakirja, mutta siinä on tärkeitä valintoja, kun ajatellaan kestävyyttä, raaka-aineita, erityisesti mineraaleja, koska niillä on todellakin tärkeä rooli teollisuudessa ja globaalissa kaupankäynnissä. Jos nyt käymme, jos teemme vääriä valintoja, jos me menetämme, häviämme tämän tässä teollisuuden, tällä teollisuuden alalla Euroopassa, niin ja menetämme sen tilanteessa, jossa esimerkiksi Kiina hallinnoi näitä sitä hyvin, niin me päännystymme. Meidän täytyisi käyttää näitä keskeisiä politiikan aloja todellakin tehokkaalla tavalla, jotta nämä luonnonvarat ovat saatavilla eurooppalaisen, eurooppalaisen teollisuudelle. Se ei ole mitenkään vähemmän solidaarista tai epäsolidaarista. Me emme käytä ja tutkin niitä tarpeeksi, etsin niitä tarpeeksi. Meidän täytyisi uudistaa tätä alaa ja meidän täytyisi tarkastella luontoympäristöä tarkemmin. Sitten kierrätys ja tehokas käyttö, nämä ovat äärimmäisen tärkeitä aihealueita. Kierrätys ja käytön tehokkuus aiheuttavat suuria kustannuksia teollisuudelle. Ja kun ottaa huomioon sääntelyn korkean tason, me saatamme todellakin menettää nämä teollisuuden haarat. Ne saattavat paeta semmoisiin paikkoihin, missä tämä sääntely on järkevämpää. Meidän ei pidä antaa etusijaa näiden instrumenttien kohdalla minkään, millekään muulle asialle. Sitten äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että olen samalla kannalla kollega Pytikoferin kanssa. Kyseessä on erittäin tärkeä strategia, varsinkin meidän teollisuudellemme. Kyseessä ovat myöskin työpaikat, ei ole kyseessä pelkästään jalostusteollisuus, vaan myöskin rahoitusteollisuus. Minä uskon, että kumpikin alue tarvitsee järkevät säännöt niin, että sektorit pitää muotoilla eri lailla. Että yksi kaikille ei sovi, yksi sääntö Ehkä komissio tulevaisuudessa myöskin tekee eh, eri ehdotuksia eri sektoreita varten. Minusta se olisi tärkeää ottaa myöskin huomioon. Eh, kyseessä on tietenkin myöskin kaupan ehdot juuri kansainvälisellä alueella, riippumatta siitä, että onko kyseessä VTOssa eh, kahdenkeskiset vai alueelliset sopimukset, niin kuin jo sanottiin niin investoin, jos halutaan investoida, niin täytyy olla investointivarmuus ja siinä täytyy, siinä täytyy noudattaa myöskin tiettyjä ö, kilpailusääntöjä ja meille pitää olla selvää se, että julkiset hankinnat ovat, niiden pitää olla tällaisen asian perusteena. Ja kansainvälinen vastavuoroisuus on hyvin tärkeä perusedellytys ja tutkimuksessa on se, että, tuotta, että korvaavia tuotteita pystytään kehittämään ja Pytikoferin kanssa olen samaa mieltä. Jos ajatellaan Natura 2000, niin meidän ei pitäisi toinen toistamme vastaan taistella, vaan meidän pitäisi yhdessä laatia tällaisia ensiluokkaisia hankkeita, joista myöskin voidaan palkintoja saada. Ja loppujen lopuksi on kyseessä se, että kierrätystä pitäisi tarkastella maailmanlaajuisena ulottuvuutena. Me pystymme ylipäätänsä laatimaan kyllä joustavia sääntöjä niin, että säästetään raaka-aineita. Kiitoksia. Vidal Quadras. Kiitoksia puheenjohtaja. On itsestään selvää, että jo jonkin aikaa on ollut todellakin vakava ongelma – raaka-aineiden kysynnässä ja tarjonnassa globaalilla tasolla ja Eurooppa on kärsinyt tästä tilanteesta. Nyt meidän täytyy tarkastella tätä ongelmaa todellakin vakavalla tavalla. Kun ajatellaan tätä kysyntää, joka on kasvanut e Aasian suunnasta, meidän on täytynyt yrittää löytää eurooppalaisille yhteisiä strategioita. Ja nyt se, mitä sitten ehdotetaan komission suunnasta. Sen hän analysoi hyvin herra Bytikofer, eli nämä kolme pilaria, joista olemme samaa mieltä, täytyy edistää kestävällä tavalla näitä ö, toimia. Pitää olla erilaisia metodeja ja välineitä, jotka ovat hyvin järkeviä. Ja minä haluaisin viitata yhteen kysymykseen, joka liittyy toissijaisuusperiaatteeseen, koska jäsenmaiden välillä on suuria eroja. Minun maassani on 30 prosenttia pinta-alasta suojeltua aluetta luonnonsuojelualueita. Ja sitten on maita, joissa tämä luku on 10 tai 15 prosenttia. Eli tämä vaikuttaa siihen, mitä resursseja voidaan hyödyntää. Eli nämäkin seikat on otettava huomioon. Sitten sen kierrätyksen edistäminen ja näiden resurssien tehokas tapa, jota olemme halunneet viedä eteenpäin. Jäsenmaissa on erilaiseroja. Ja kun ajatellaan sitten järjestelmiä. Sitten on erilaisia menettelyjä ja jätteiden käsittelytapoja. Ja meidän täytyisi pyrkiä niitäkin eroja vähentämään. Sitten tämä tasapuolinen hyödyntäminen raakainen osalta globaalilla tasolla. No, nyt olemme näemme, näemme sen, mitä arabimaailmassa tapahtuu ja Euroopan täytyy miettiä, tuemmeko tällaisia diktaattoreita ja näitä korruptuneita järjestelmiä, kun ajatellaan raaka-ainekauppaa, vai pitäisikö meidän tehdä sitten tällaisia moraalisesti korrekteja ja poliittisesti oikeita päätöksiä raaka-ainekaupankin osalta? Ja silloin kun ajatellaan näiden järjestelmien kaatumista, niin siellä on vihamielisiä, huonoja järjestelmiä. Voimmeko tukea niitä? Voimmeko odottaa sitä, että sitten meillä on toisen tyyppinen järjestelmä, jonka kanssa voimme tehdä yhteistyötä? Kiitoksia. Van Brent seuraavaksi. Dank u voorzitter. treedt <clears throat> uiteraard mijn collega's bij dat dit een eh, bijzonder Kiitoksia puheenjohtaja. Voin olla samaa mieltä kollegojen kanssa siitä, että tämä on äärimmäisen tärkeä asia, joka, jonka kanssa tulet, jota käsittelemään lähikuukausina. Haluan keskittyä tässä vain nyt kahteen asiaan. Ai, tämä kestävän, resurssien kestävän käyttö – se on tietenkin villakoiran ydin tässä asiakirjassa, mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että tämä ei ole kauniiksi sanoiksi. Kansainvälisessä mediassa äskettäin puhuttiin vai siitä, että suuret metalliyritykset ovat nyt osana tätä keskittymisprosessia ja niistä tulee pikkuhiljaa kehitysmaiden kaivosten omistajia. Voidaan kysyä, onko se hyvä kehityspiirre ja toivommeko me sitä Euroopassa ja haluammeko sitä tukea, mutta voimmeko me huolehtia myös siitä, että tässä yhteydessä kestävä resurssien käyttö ja raaka-aineiden käyttö todellakin toteutuu. Toinen kommentti koskee kierrätystä. Minä olin vuositolkulla toiminut ympäristöpolitiikassa ja olemme todenneet, että, että kierrätys ja uudelleenkäyttö nyttemmin on myös taloudellisesti tullut kiinnostavaksi, mutta miten se tehdään, tehdään tähän mennessä? Olen nähnyt komission papereissa vain kauniita sanoja, mutta vähän konkreettisia toimenpiteitä. Esimerkiksi ei löydä tämän tyyppisiä konkreettisia aloitteita. Siksi pitäisi tuottaa tuotteet niin, että kierrätys voidaan äh, paremmin tehdä, koska tänä päivänä se ei ole niinkään mahdollista. Tuotteet vaan pyritään saattamaan massa nopeasti markkinoille, ja siinä ei tehdä uudelleen käyttöä kierrätykseen. Toisekseen sellainen asia, josta komissio puhuu, mutta käytännössä siitä se ei ole toiminut vielä lainkaan, nimittäin, että tämä, nämä, näitä tuotteita ei toimiteta kehitysmaihin. Oikeastaan omassa kaupungissani Antwerpenissä olen, lopettelen, lopettelen kyllä. Tämä on tärkeä asia. Voimme sanoa, että, voimme sanoa mitä haluamme, mutta jos sitten kuitenkin tonneja ja tonnikaupalla toimitetaan äh, laittomasti meidän satamisten materiaaleja eteenpäin, niin silloin ei riitä mikään kaunis puhe. Meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikki nämä tietokoneet ja kännykät sun muut äh, pysyvät meidän alueellamme ja saatetaan kierrätyksiä uudelleenkäyttö. Kiitos. De Castillo. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. En halua toistaa sitä, mitä täällä on jo sanottu ja mikä erityisesti kollega Vidal Quadras sanoi. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan, mutta halusin korostaa kahta seikkaa. Ensinnäkin se, että liittyen näihin eroihin, joita on eri maissa luonnonsuojelualueiden osalta. Kuten Vidal Quadras sanoi, niin 30 prosenttia Espanjan pinta-alasta on suojeltua aluetta. Ja toisissa maissa puhutaan 14-15 prosentista – ja on selvää, että tämän tyyppisillä suojelluilla alueilla, joissa on mineraaleja, joita ei voida sitten hyödyntää ympäristön näkökulmista johtuen, niin kysymys on sellainen, johon komissio ei ole, jota komissio ei ole ottanut huomioon, se ei ole halunnut ottaa sitä huomioon, koska on hyvin vaikeaa siirtyä sitten tällaisesta tuotannosta kestävään tuotantoon ja sitten näitä tuotantolähteitä ei voida hyödyntää, koska on ympäristö, ympäristösuojeluun liittyviä rajoituksia, mutta tämä on myös otettava huomioon. Sitten toinen kysymys, joka liittyy siihen, minkä herra Rybik mainitsi, eli on perustavan laatuisen tärkeä asia tutkia kierrätyksen alalla sellaisia tuotteita, jotka voivat korvata tiettyjä materiaaleja. Eli tällaiset korvaavat tuotteet, tämä korvaava elementti on otettava huomioon. Meillä on nyt kahdeksas puiteohjelma, joka on käsittelyssä ja olisikin todellakin kiinnostavaa ottaa huomioon tällainen investointialue, jossa voitaisiin käyttää EUn rahoitusta puiteohjelman muodossa ja katsoa, mikä voisi olla mahdollisuus löytää tällaisia korvaavia tuotteita, korvaavia materiaaleja, jotka voisivat vaikuttaa siihen, että voisimme vähentää näiden tiettyjen tuotteiden käyttöä. Kiitokset vielä esittelijälle eikä sitten muuta. Kiitos. Kiitos. Kollega Balčytis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, kalbant apie žaliavų poreikį, manau, kad visiems aišku, Kiitos. iš esmės e, didės. Ypatingai strateginių. Tämä on tärkeä aihe ja kaikki olemme samaa mieltä siitä, että raaka-aineiden tarve tulevaisuudessa kasvaa. Ja näemme, että mitä ongelmia tänä päivänä on kaasusektorilla. Monet jäsenvaltiot maksavat 30 prosenttia enemmän kaasusta kuin toiset. On olemassa maantieteellisiä ja ympäristöpoliittisia eroja. Ja me näemme, mitä ongelmia meillä tällä hetkellä on korkeiden elintarvikkeiden hintojen kohdalla. Me näemme myöskin, mitä on tapahtunut Pohjois-Afrikassa, jossa korkeat elintarvikkeiden hinnat ovat aiheuttaneet jopa ähm, joiden monien hallitsijoiden syöksemisen vallasta ja me näemme myöskin, mitä, miten kansainvälisillä raaka-ainemarkkinoilla keinotellaan. Täällä mainittiin kolme pilaria ja minä olen samaa mieltä näistä pilareista. Minusta tuntuu, että tärkeintä roolia tässä kohdin esittää Euroopan komissio, ja on tärkeää, että se muotoillaan myöskin meidän asiakirjaamme näin vastaavalla tavalla merkki seuraavaksi. Nou gaan we eventjes een soort uh, uh, zoekplaatje doen. We hebben de Resource Efficiency Flagship. Kiitos puheenjohtaja meillä on nyt tämä resurssitehokkuus ja siihen liittyvä ongelma. Ja myös tiedonanto raaka-aineista. Mutta emme me tähän voi sitä jättää. Me haluaisimme hieman ää, laajempaa kontekstia. Ei tällainen kahden asian mainitseminen riitä. Me haluamme tietää, millä tavalla nämä saatetaan yhteen – ja miten niitä voidaan käyttää yhdessä. Ja tämä täytyy siis, tätä täytyisi hieman viilata tätä pakettia. Me meidän täytyy yksinkertaisesti vastata siihen kysymyksiin, millä tavalla opimme käyttämään järkevästi ja tehokkaasti raaka-aineitamme. Tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme enemmän tehokkuutta raaka-aineiden käyttöön – ja miten nämä raaka-aineet saadaan Eurooppaan. Se on tietenkin kansainvälinen näkökohta. Toinenkin näkökohta on tärkeä, nimittäin se, että miten nämä kauppaoikeudelliset näkökohdat liittyvät tähän usein. Tässäkin tulee esiin kysymys tehokkuudesta – yksinkertaisesti täytyy kysyä, millä tavalla voidaan pitkällä aikavälillä huolehtia siitä, että nämä perusaineet, raaka-aineet saadaan järkevään käyttöön. Ja tähän tarvitaan konkreettisia toimia. Se, miten näitä aineita käsitellään, se on erittäin tärkeää ja se on jäänyt minusta hieman liian vähälle huomiolle. Eikä se ole pelkästään filosofinen kysymys, vaan kyllä minä haluaisin muutaman konkreettisen toimenkin Tämä tiedonanto raaka-aineista on hyvä sinänsä, mutta on muitakin harvinaisia ja arvokkaita aineita ja aineksia, joita täytyy myös käsitellä, kuten myös puu. Sehän on teollisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä raaka-aine. Ja lisääntyvässä määrin sekin, sitäkin tulee harvinainen. Ei ole kysymys pelkästään mineraaliraaka-aineista, joista tässä on kysymys. Meidän täytyy todellakin puuttua kysymykseen, miten tätä raaka-aineiden käyttöä voidaan tehostaa. Niibler, kiitoksia puheenjohtaja. Minä näin teidän vasaranne jo ja siksi esitänkin asiani lyhyesti. Ensinnäkin Bytikofer, sanoisin, että asia on teidän kohdallanne hyvin hyvässä huostassa ja haluan kiittää teitä tästä luonnoksesta ja odottelen sitä kovasti ja uskon, että meidän pitäisi keskittyä täällä teollisuusvaliokunnassa myöskin harvinaisen teollisuuden aloihin, jos me alamme keskittyä myöskin maatalouden alalla harvinaisista asioista, niin me voimme äänestää sitä ja sitten löydämme hyvän ratkaisun. Minusta on hyvä, että mietintö ei ole liian täyteen ahdettu, että keskitymme teollisuuspolitiikkaan. Ja sitten toiseksi haluaisin korostaa, että pidän erittäin hyvänä sitä, että todella tarkistellaan sitä, miten pitkään voisimme löytää eurooppalaisen lähtökohdan yhteiseurooppalaiselle raaka-ainestrategialle. Ja minusta tämä on yksi ydinkysymyksistä tulevien kuukausien aikana, jos ajatellaan sisämarkkinoita, markkinastrategiasta ja niin edelleen, mutta päivittäin totean lehdistä, että miten kansalliset omat intressit kuitenkin ovat tärkeitä. Ja minusta tuntuu, että on tärkeää ajatellen tätäkin aihetta – niin eh, kollega Pytikofer antaa parlamentista selkeä signaali, että silloin kun on järkevää eurooppalaisesti toimia, että me sovimme välineistämme ja toimenpiteistämme, mutta että jäsenvaltiot myöskin kannattavat niitä niin, että jokainen jäsenvaltio ei kulje omia polkujaan. Ja sitten, mihin monet kollegat jo viittasivatkin, että pitäisi myöskin ympäristönsuojelun kohdalla pyrkiä löytämään järkevä, järkevä ratkaisu. Euroopan unionissa olemme päässeet paljon eteenpäin. Minä tulen Bayerista kaikesta ja siellä se on aina suuri keskustelun aihe, että miten voidaan suun, mitä suunnitellaan ja mitä rakennetaan ja miten me voimme tätä meidän maapalloamme järkevästi käsitellä Eli ja miten saadaan sääntöjä aikana, milloin niitä on mahdollista löysätä ja sitten myöskin kasvita eläinkunta huomioon ottaen, niin niidenkin pitää kehittyä oikeaan suuntaan. Kiitoksia Kiitoksia ja sitten vielä kollega Grzyb. <clears throat> Chciałem powiedzieć tak, że ten podział dotyczący zasobów... Kiitoksia paljon. Mitä tulee näihin luonnonvaroihin, herra Szymanski puhui näiden resurssien osalta, että me itse lopettaisimme niiden kaivamisen. Mutta jos ajatellaan tätä uutta teknologiaa näiden resurssien etsimisessä esimerkiksi maakaasun kaivamisessa tai esinottamisessa. Me olemme tehneet uuden teknologian osalta uusia yrityksiä ja tätä on käsitelty jopa täysistunnossa. Herra Vidal Quadras sanoi, että olisi so- ei ole aina sopivaa tehdä yhteistyötä tällaisten diktaattorijärjestelmien diktaattorien kanssa. Ja toisaalta se on sopinut, koska on saatu näitä materiaaleja ja raaka-aineita heiltä, mutta ne maat, jotka voivat johtaa, harjoittaa sellaista politiikkaa, voivat, heillä on hyvin suuret neuvottelumahdollisuudet. Sudanissa oli äskettäin kansan äänestys yritys ja siellä oli kyse öljyn etsimisestä ja tässähän on tietenkin Kiinan kauppasuhteet Sudanin kanssa. Eurooppa ei ollut tuossa mukana. Kun ajatellaan sitä, että hyödykemarkkinoille tulee koko ajan enemmän ja enemmän investointia. Näiden investointien välillä on tietty suhde – ja ne vaikuttavat totta kai hyödykkehintoihin. Saanen kiittää. Nyt kaikki pystyvät esittämään vielä omat puheenvuoronsa. Kollega Pytikoffer vielä lyhyesti, olkaa hyvä. Minä haluaisin kiittää kollegoja näistä ideoista ja neuvoista ja erityisesti äh, lupaan rouva Merkisille, että konkreettiset toimenpiteet eivät tule jäämään pois mietinnöstä. Hyväksyn sen, mitä herra Tripp sanoi tässä viimeksi niin, että uudet teknologiat äh, olisivat sellaisia, missä, mitä voisimme käyttää hyväksi, kun uusia raaka-aineita keksitään. Ja sitten haluaisin sanoa, että minusta on myönteistä ja minä toivon, että tämä äh, onkin niin, että me emme ole, että teollisuus ja ähm, luontoihmiset eivät taistele luonto eh, tuosta Natura 2000-ohjelmasta, jos ajatellaan, että teollisuuden pääosasto ja ympäristöpääosasto ovat tehneet yhteistyötä, eikä kumpikaan kritisoi toinen toistaan ja sano, että asiat eivät suju näin. Ja sitten kolmanneksi erityisen hyvin hyväksyn sen, mitä Rovavan Bremtia eh, Castillo, herra Castillo sanoivat, että meidän pitää ottaa huomioon käytäntö, eikä että muotoillaan pelkästään yleisiä periaatteita. Tämä koskettaa näitä eri direktiivejä ja raaka-aineen saantia kotimaassamme ja muita kysymyksiä. Ja sitten herra Simanskille viimeksi viikko sitten, puheenjohtaja päätän kohta, olin yhdennessä toista alumiinin kierrätyskongressissa viikko sitten ja siellä oli oikein mukava todeta, että alumiinia kierrätetään, kun sitä ei kierrätetään, niin pystytään 95 prosenttia energiaa säästämään, jota voitaisiin sitten käyttää tätä säästöä hyväksi näillä neitseellisillä aloilla. Ja siinä mielessä voimme huomata, että kierrätysstrategia saattaa olla myöskin taloudellisesti kiinnostava. Kiitoksia, sanoi puheenjohtaja. Ja nyt ähm, aihetta ei ole lainkaan vielä loppuun käsitelty, mutta tämä esityslistan kohta on käsitelty. Ja toivotan tervetulleeksi komissaari Tajanin. Ja hän tulee keskustelemaan meidän kanssamme kahdesta eri asiasta. Ensinnäkin pk-yrityksiä tukevasta aloitteesta ja sen tarkistamisesta ja sitten raaka-aineita koskevasta tiedonannosta. Saattaa olla, että tässä yhteydessä vielä raaka-aineaihetta käsitellään tarkemmin, mutta ensinnäkin sydämellisesti tervetuloa ja toiseksi komissaari teillä on nyt aika esittää johdantonne ja sen jälkeen esitämme kysymyksiä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat ennen kuin esittelen teille lyhyesti nämä kaksi aloitetta. jotka ovat osa teollisuuspolitiikkaamme. Haluan ensinnäkin kiittää lämpimästi teollisuusvaliokuntaa siitä, että te olette niin paljon antaneet tukea teollisuuspolitiikalle Langen mietinnön myötä – Langen mietinnössä oikeastaan heijastuu tietyllä tavalla koko komission konsepti. Se on, meillä on näin ollen melkoinen yksituumaisuus, joka tietenkin tyydyttää minua suuresti, nimittäin se, että parlamentti on meidän takanamme. Se on todellakin lähellä minun sydäntäni tämä asia. Viime, viimeisen 14 vuoden ajan eikä se mikään itsestäänselvyys välttämättä ole. Viime keskiviikkona komissio teki ehdotuksen siitä, miten tämä PK-yrityksiä koskeva aloite uusittaisiin. Se on strategisesti tärkeä päätös ja asiakirja ei pelkästään Euroopan politiikan, Euroopan PK-yrityspolitiikan kannalta, vaan se on merkityksellinen myös talouden kehityksen kannalta ylipäätään Euroopassa. Mistä on kysymys? Tässä on kysymyksessä sellainen asia, joka koskee hyvin monia eurooppalaisia yrityksiä. On kysymys kuitenkin 70 prosentista työpaikkoja, ja tämä merkitsee sitä, että jos PK-yritykset voimistuvat, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että, että on kysymys miljoonista työpaikoista ja työntekijöistä, joiden puolesta toimimme. Vuonna 2008 tämä Small Business Act hyväksyttiin. Se oli suuri ö, työ ja se onnistui myös parlamentin tuella, että olemme saaneet hyväksyttyä perustavanlaatuisia säädöksiä. Nyt on tietenkin kysymys niiden täytäntöönpanosta. Myös maksuviivästymisistä Olemme onnistuneet tietyissä asioissa, tiettyjen asioiden sääntelyssä nyt jo. Esimerkiksi tämän Eurooppa-yhtiön säännöt on nyt saatu jo loppusuoralle. Toivonkin vain, että sitten lopulta neuvostokaan ei epää, epää siltä suostumustaan tai tue, tukeaan. Tässä Small Business Act-säädöksessä on kysymyksessä tärkeä teksti, aivan erityisesti sitä taustaa vasten, eh, kun meillä on kriisi päällä. Tässä on kyse siitä, että luodaan uudenlaista kumppanuutta myös kansallisella tasolla. Ja me olemme tietyllä tavalla astuneet uuteen vaiheeseen tämän säädöksen myötä. Ja Euroopan komissio on edelleenkin vahvistamassa tätä Euroopan talouden kannalta tärkeää pilaria. Kaikki kuitenkin tukeutuu tähän vuoden 2008 hyväksyttyyn Small Business Act-säädökseen. Siinä on kuitenkin kyseessä paljon työpaikka, 2,3 miljoonaa työpaikkaa. Se on kuitenkin huomattava luku. Sitten tuollaista suuruusluokkaa ei ole syytä laiminlyödä millään muotoa. Me olemme nyt tehneet parhaamme sopeuttaaksemme tätä säädöstä nykytilanteeseen. Ja se on onnistunutkin. Olemme nyt luoneet jotain uutta, niin sanottu Mr. PK-yritys, joka vastaa pk yrityksestä Euroopasta. Ja tehän tiedätte, että tämä Mr. PK-yritys tai Mr. PK-sektori, hänen nimensä on Daniel Crespo. Daniel on täällä. Siellä näkyy Daniel. Siellä hän istuu tai äsken seisoi. Tulkaa tänne eteen. Herra Daniel Kajepa on, on pääjohtaja, jonka tehtävänä nyt on yrityspääosastossa vastata PK-sektorista ja myös tämän Small Business Act-säädöksen täytäntöönpanosta. No miksi me sitten loimme tämän tehtävän tai tämän viran? No siitä syystä, että me tarvitsemme jonkun sellaisen henkilön, joka erityisesti seuraa sitä, mitä tämän säädöksen täytäntöönpanon tasolla tapahtuu ja, ja samalla hän olisi myös sellainen konkreettinen keskustelukumppani PK-sektorille – näin ollen, näin ollen tälle pk-sektorilla tehtävälle työlle saatiin kasvot. Kaikki EUn jäsenvaltiot ovat saaneet kehotuksen viestittää PK-sektorille sellaiset asiat, että meillä että alueellinen taso, esimerkiksi Saksassa ja Espanjassa ja Italiassa, joilla on toimivaltuutta lainsäädännössä, kun puhutaan esimerkiksi kunnallishallinnosta. Nämä kaikki ovat nyt omalla tahollaan tavallaan nimittämässä omaa Mr. PK-sektoriaan. tapaamisessamme Brysselissä nämä kaikki kansalliset lähettiläät sitten vaihtavat kokemuksiaan siitä, miten tätä Small Business Act-säädöstä pannaan käytännön tasolla täytäntöön. Ja aivan yksinkertaisesti me halusimme luoda elimen, joka sitten ottaa hoitaakseen pk-sektoria koskevat asiat. PK-investointi-ilmastosta äh, äh, täytyy saada PK-yritys myötäisempi, ja tämä koskee tietenkin kansallisia hallintoelimiä, ja tietenkin myös äh, työmarkkinajärjestöt pitäisi sisällyttää tähän työhön, erityisesti valvomaan tämän Small Business Act-säädöksen täytäntöönpanoa. Ja tässä näille, näiden, näillä elimillä on tärkeä rooli Kumppanuus Euroopan komission kanssa tässä yhteydessä on tärkeä käsite. Small Business Act-säädös, se, sitä ei edistä, esitellä ainoastaan parlamentille, vaan se on tarkoitus esitellä myös jäsenmaissa. Huomenna olen Roomassa ja ylihuomenna Iso-Britanniassa sitten tällä viikolla Pariisin ja Saksaan ja myös Bulgaariaan olen matkalla sitten esittelemään tätä. Bulgaria on jo ilmoittanut, että siellä tullaan nimeämään tällainen herra tai rouva PK-sektori Euroopan komission esityksestä. Niin kuin sanottu, positiivista palautetta löytyy tähän näihin komission ehdotuksiin. Myös kunnallisella tasolla on saatu myönteistä palautetta. Ja olemme tehneet jäsenvaltiolle toisenkin ehdotuksen, nimittäin kerran vuodessa järjestettäisiin epävirallinen kilpailuneuvosto, jossa käsiteltäisiin yksinomaan hallinto, kysymyksiä, konkreettisia aloitteita, jotka liittyvät tämän Small Business Act-säädöksen täytäntöönpanoon. Ja tässä me haluamme saada todellakin konkreettisia ajatuksia ja ideoita jäsenvaltioilta. Meidän täytyy lisäksi yrittää saada yksinkertaistettua kaikkia menettelyjä. Valitettavasti edelleenkin yrityksen perustaminen on kovin mutkikasta ja kallista. Olemme asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita. No, lähdemme siitä, että kolmen päivän sisään täytyisi olla mahdollista perustaa yritys ja sit saa maksaa enimmillään 100 euroa. Mutta ei pelkästään tästä ole kysymys. Me katsomme myös, että jo pitkään kaikki tarvittavat luvat eivät saa menettelyinä kestää kauempaa kuin 30 päivää. Tämä on minun tavoitteeni. Eli yksinkertaistaminen on paikallaan, eikä voida hyväksyä sitä, että menettelyt ovat liian mutkikkaita yrityksen perustamiseen. Myös rahoituksen, rahoitus, täytyy, rahoitus täytyy mahdollistaa ja sitä täytyy yksinkertaistaa. Yritykset tarvitsevat rahaa. Sitten, sitten me olemme pohtineet myös uusia taku, luottotakuujärjestelmiä. Me haluaisimme myös tukea investointi, investointeja ja riskipääoma Euroopan tasolla on meistä myös toivottavaa ja tässäkin täytyy olla mahdollisuus saada rahaa ennen kaikkea sellaisiin, sellaisiin yrityksiin, jotka panostavat innovaatioon. Ja tässä olen samaa mieltä kollega Barnierin kanssa. Toivonkin, että ensi vuonna 2012 saadaan myös Euroopan riskipääomayrityksille omat sisäarkkinat. Me tarvitsemme tietenkin myös ohjelmia, välineitä, instrumentteja rahoitussektorilla. Kaikkea täytyy yksinkertaista ja virtaviivaistaa. Me haluamme myös helpottaa rahoituslaitosten pääsyä näille markkinoille, jotka aikaisemmin ovat olleet sinne ulkopuolella. Esimerkiksi pankit, joilla on paljon omaa pääomaa. Me katsomme myös, että tulevaisuudessa tällainen mahdollinen yrityksen perustaminen äh, voitaisiin hoitaa äh, myös siten, että internetistä saadaan kaikki tarvittavat tiedot niin, ja nimenomaan omalla kielellä, ei pelkästään englanniksi, ranskaksi tai saksaksi, vaan kunkin äh, omalla äidinkielellään pitäisi saada myös, myös se pienellä painettu bräntti ja tekniset yksityiskohdat ymmärrettävällä kielellä internetissä. Sitten markkinoille pääsy, se on tärkeä asia. Me katsomme, että kaikki julkiset hankinnat kuuluvat tämän, tähän piiriin. Tässä on vielä paljon tehtävää. Meillähän on tämä käyttäytymissäännöstö, joka on Euroopan komission äh, ehdotus jo äh, joitakin vuosia sitten. Eräät jäsenvaltiot ovat panneet sen täytäntöönkin. 16, 11 maata ovat jo laittaneet tämän täytännössäännöt täytäntöön ja niin kuin sanottu, tämäkin täytyy hoitaa mahdollisimman joutuisasti kaikissa jäsenvaltioissa. Sitten julkiset hankinnat on kuitenkin suuri markkina-alue, 17 prosenttia e- Euroopan bruttokansantuottoista kuuluu tähän tämän piiriin. Ja me katsomme, että tässä täytyy myös PK-yritykselle mahdollistaa helpompi pääsy että meidän pitää yksinkertaistaa myös elektronista äh, äh, tarjouspyyntömenettelyä. Tämäkin on osa tätä viilattua Small Business Act-säädöstä, varsinkin kun kysymys julkisista hankinnoista ja niitä koskevasta äh, tarjouskilpailusta. Sitten voisi tulla voimaan vuonna 2012. niin kuin sanottu, monissa jäsenvaltioissa tässä on menty jo paljon eteenpäin, mutta kuten sanottu, me, me seuraamme tilannetta. Toinen tärkeä näkökohta on tuotteiden alkuperän selvittäminen ja tiettyjen lakisäädösten noudattaminen ympäristön ja terveyden osalta. Tässäkin täytyy saada helpottaa tiedonsaantia me haluamme myös panostaa tällaisiin haittalausekkeisiin sopimuksissa. Kuten sanoin, PK-yritys ei saa kärsiä, joutua kärsimään siitä, että ehkä jossakin, että se on äh, taloudellisesti heikommassa neuvottelussa, neuvotteluasemassa. Tässä täytyy tavallaan nostaa PK-yrityksen arvoa neuvottelutilanteissa PK-sektoria täytyy vahvistaa myös kansainväliseen toimintaan niin, että PK-yritykset pystyvät osallistumaan kansainväliseen toimintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että että rajat ylittävä liiketoiminta, sitä täytyy helpottaa, helpottaa. 60 prosenttia kuitenkin näistä rahoista ovat edelleenkin ö, auki, ja tämä on suuri puute ja tässä on tarkoitus käytännön tasolla helpottaa äh, liike- ja kauppasuhteita rajat ylittävällä tavalla. Sitten uusi strategia kansainvälistymiselle ja markkinoille pääsyä varten. Tässä on kyse siitä, että helpotetaan pääsyä konkreettisilla markkinoilla – ja tämä edellyttää myös PK-yritysten yritysten parempia, parempaa informointia. Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, jotka ovat lähellä meidän sydän, sydäntämme ja jotka no, me olemme ottaneet huomioon myös tässä Small Business Act-säädöksen viilaamisessa tai päivittämisessä. Sitten toinen tämän päivän aihe on tietenkin kysymys raaka-aineista, joka on tietenkin keskeinen tekijä yritystemme kilpailukyvyn kannalta Euroopan unionissa. Ja tässä oikeastaan tukeudun eh, Rapitokofferin esityksiin. Meidän tiedonantomme raaka-aineista, se on minun toimivaltaani kuuluva asia ja se kuuluu tietenkin myös kollega Barnierin eh, toimivaltaan. Me jaamme tässä toimivaltuuden maatalous, energiamarkkinoiden perusaineet ja raaka-aineet ja myös teollisuuden raaka-aineet kuuluvat tietenkin erityisesti minun toimivaltaani. Ja me annamme tällä asiakirjalla ö, oman panoksemme seuraa, valmistauduttaessa seuraavaan G20-kokoukseen, mutta nyt keskityn omaan, omaan salkkuuni raaka-aineiden osalta. Siinä on kolme pilaria. Raaka-ainehuolto Euroopan unionissa ja sitten Euroopan unionin ulkopuolelta tulee raaka-ainehuolto. Sitten huollon parantaminen Euroopan unionista muualle, sitten parempi kierrätys ja korkeampi käyttöaste. Vuonna 2008 strategia mahdollisti jo huomattavan määrän tuloksia, kuten esimerkiksi 14 tärkeää perusainetta saatiin yhteen luetteloon. Ja sitten meillä on myös uusi kauppastrategia, joka on noin pääpiirteet piirteettään saatettu paperille. Ja myös kehityspolitiikkamme on lisäväline erityisesti puhuttaessa Euroopan unionin ja Afrikan unionin välisissä suhteissa – tässä on kyse uudesta puiteohjelmasta malmien ja mineraalien osalta. Tämä lista kattaa tällä hetkellä 14 raaka-ainetta, mutta mahdollisesti sitä täytyy sopeuttaa tai täydentää. Tämä on tärkeä luku, koska me pelkäämme, että tärkeiden raaka-aineiden hinnat tulevat äh, ehkä kolminkertaistumaan lähivuosina verrattuna vuoteen, vuoden 2006 hintatasoon. Meidän täytyykin yrittää vähentää riippuvuuttamme ja meidän täytyy huolehtia läpinäkyvyydestä koko äh, tässä raaka-ainehankinnassa. Meillä on vain riittämättömästi omia, omaa raaka-ainetuotantoa ja meillä onkin tässä paljon tehtävää. Ja tämä on nyt sellainen projekti, jota me teemme. Kuitenkin Euroopassa varmasti on potentiaalia käytettäväksi. Sitten olen pyrkinyt toimintaohjelmassamme Euroopan unionin ja Euro-Afrikan unionin välillä saamaan luvun raaka-ainehuollosta Afrikan unionin maista ja huollon turvaamisesta. Ja neuvotteluissa Venäjän kanssa viime syksynä Roomassa otimme raaka-ainehuollon esiin ja mukaan. Ja viime kerralla venäläisten kanssa tästä on puhuttu ja seuraavassa tapaamisessa, tapaamisessa Pietarissa puhun uudelleen ja neuvottelen uudelleen, uudelleen tästä Venäjän teollisuusministerin kanssa. Näin ollen teemme työtä äh, sen eteen, että huolto saadaan turvattua ja varmistettua, siis raaka-aineen osalta. ja seuraava neuvottelukohta tulee vain Latinalainen Amerikka, ja siitä onkin 15 vuotta, kun viimeksi EUn teollisuuskomissaari on käynyt Latinalaisessa Amerikassa, ja siellä tulen erityisesti puhumaan raaka-aineista. Me olemmekin edelleenkin raaka-aine huollossa, joka on tärkeä elementti, tärkeä osa meidän maailmanlaajuista kauppapolitiikkaamme. Siksi tämä kuuluu myös meidän kahdenkeskisiin, mutta myös monenkeskisiin kauppasuhteisiin ja kauppasopimuksiin. Investointien kannalta tämä on myös tärkeä elementti. Tämä oli tämä ensimmäinen painopiste. Toinen painopiste on se, mitä voidaan tehdä Euroopan unionin sisällä – Meillä on paljonkin tehtävää. Tässä on pitkä matka kuljettavana vielä. Meidän täytyy saada ensiksi oikeudelliset puitteet, jotta ylipäätään voisimme saada pohjaa tälle raaka-ainetuotannolle. Sitten meidän täytyy myös muistaa se, että meillä on Natura 2000, jossa on tiettyjä kieltoja, Esimerkiksi kielto koskee ympäristönsuojelualueita ja tässäkin täytyy ehkä pohtia jotain tarkistamista. Kolmas painopistealue on se, mitä voimme tehdä innovaatiosektorilla, mitä tutkimus voi saada aikaan. Meillä on tämä niin sanottu urban mining, se on valtava potentiaali myös jätteet. Ellei kierrätystä käytetä, niin silloin nämä esiintymät jäävät käyttämättä. Ja siksi komissio toimikin sen puolesta, että saataisiin nämä jäteaineet uudelleen käyttöön, varsinkin sähkö- ja elektroniset jätteet – pitämällä kiinni tietyistä turvallisuusstandardeista. Totta kai nämäkin ovat tärkeitä raaka-aineita. Voin vain toivoa, että parlamentti on mukana tässä innovaatiopaketissa. Meidän täytyy yrittää tehdä kaikki sen puolesta, että, jotta tuotantokapasiteetti Euroopan unionissa ja säilyy ja kilpailukyky säilyy. Siksi meidän täytyy vetää yhtä köyttä tämän ohjelman täytäntöönpanossa. Tässä on todellakin kyseessä projekti, joka on erittäin tärkeä. Raaka-aineissa me tarvitsemme tehokasta strategiaa, konkreettista strategiaa, konkreettisia toimia – tässä on kyse myös yritystason know-howsta, yritystason tietämyksestä. Meidän täytyy myös muistaa ympäristön suojelu tässä yhteydessä. Yritysten, yrityksiä täytyy tukea, yrittäjyyttä täytyy tukea, mutta samanaikaisesti myös ympäristön suojelu täytyy taata ja turvata käsi kädessä Euroopan parlamentin kanssa. Kiitoksia. Monet kiitokset komissaari tästä perusteellisesta informaatiosta kummastakin aihepiiristä. Meillä on yli kymmenen puheenvuoropyyntöä, eli se merkitsee yhtä minuuttia kullekin puhujalle. Pyydän, että pidätte kiinni siitä. Muuten meillä ei ole mahdollisuutta komissaarin edes yrittää vastata. Kollega Herzog ensin. Thanks, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua nopeasti. Kiitokset komissaarille siitä, että olette tullut paikalle tänne keskustelemaan näistä tärkeistä aiheista. Ei varmasti yllätä, että esitän kysymyksen, joka liittyy Small Business Actin tarkistamiseen. Haluan kiittää reaktioon, tänne näihin pienten yritysten tilanteeseen. Sitähän käsiteltiin viime viikolla PK-työryhmä, sektorin työryhmässä. Minä haluaisin tietää, mitä tämä valiokunta voi tehdä, jotta voisimme tukea teidän ponnistelujanne ja sitoumustanne näiden Small Business Actiin liittyvissä kysymyksissä, koska nyt todellakin tarvitaan suorituksia ja konkreettisia tekoja, ei ainoastaan näitä asetuksia. Hienoa. Kiitoksia. Ja sitten Rybik. Minä haluaisin aivan erityisesti kiittää komissaria, kun hän on ottanut aina PK-yrityksiä tukevan aloitteen uudelleen ja uudelleen esityslistalle, varsinkin mitä tulee vaikutusten arviointiin. Ja nyt me keskustelemme hiilidioksidin määrän korottamisesta 20-30 prosenttiin, sen vähentämisestä siis. Mitä se merkitsee teollisuuden tavaran toimittajille, alihankkijoille. Ja jos ajatellaan uuden teollisuuden alan kasvua, niin se merkitsee, mitä, mitä se merkitsee suurille työllistäjille. Tässä odotan teollisuuden pääosastolta vastausta, mitä merkitsee 30 prosentin vähennys eh, hiilidioksidimäärässä ja mitä mahdollisuuksia on sille, että alat, teollisuuden alat poistuvat Euroopasta ja mitä tulee sitten riskipääomaan. PK-yrityksissä, niin eh, jos ajatellaan, että komission tavoitteena on 20 prosenttia riskipääoma, oma pääoma vuonna 2020, että PK-yrityksillä pitäisi olla ainakin 20 prosentin oma pääoma, koska se merkitsee sitä, että sillä taetaan eh, oma rahoitus. Angelika Niebler, kiitoksia komissaari siitä, että olette tarkistamassa pk-yrityksiä tukevaa aloitetta. Ja tässä näemme, kuinka tärkeä, tärkeitä pk-yritykset ovat, koska ne luovat työpaikkoja ja ne ovat innovaation moottorina. Ilman pk-yrityksiä ei mikään yhteiskuntamme toimisi. Minä kuulen aina kaksi valitusta tämän asian yhteydessä, eli byrokratia, byrokratia, byrokratia kaikkialla ja toinen aihe on rahoituksen saaminen. Kumpaankin asiaan viittasitte. Minulla on kaksi konkreettista kysymystä byrokratiasta ja tässä kohdin voin liittyä siihen, mitä kollega Herzog sanoi, että PK-yritykset toivovat, että pystytään toimittamaan tavaraa. Pari vuotta sitten keskustelimme näistä ajopiirturi piirturien käytön pakosta. Jos muistatte tätä, näitä pieniä kuorma-autoja, että niidenkin oli pakko jo piirtureita käyttää. Ähm, me, komissio käynnisti tämän ja me parlamenttina myöskin hyväksyimme sen niin, että äh, pienyrittäjät pitäisi vapauttaa näiden ajopiirtureiden käyttämisestä. Ensin puhuttiin 50 kilometrin etäisyydeltä, mutta sitten se piti lisätä 150 kilometrin ja sitten kyse on siitä, että mikä tilanne on tässä kohdin ja sitten parlamentissa olemme keskustelleet asiasta ja äänestäneetkin asiasta. En tiedä, onko tämä jo toteutettu. Eli pk-yritysten tilinpäätössäädökset, haluaisin kysyä, että missä kohdin olemme tässä. E, Eli myöskin pienten yritysten piti vuosikaupalla laatia omat tasensa ja uskoakseni tänä päivänä olisi tästä vielä kyse, että tuleeko helpotuksia näihin määräyksiin. Kollega Kavalio. Thank you very much, President. I would like... Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluan onnitella komissaaria ja minulla on kysymys, joka liittyy tähän Small Business Actiin. Kuten sanoitte, PK-yritykset ovat suuria työpaikkojen luojia. Haluaisin kysyä, voitaisinko mennä pitemmälle työpaikkojen luomisessa erityisesti nuorille tällä alalla Tiedän, että PK-yritykset voivat todellakin saada merkittävän roolin nuorten työpaikkojen luomisessa. Meillä on monissa Euroopan maissa hyvin ankara ongelma, joka liittyy työttömyyteen. Tiedän, että tämä on tärkeä asia ja tämä on teille läheinen kysymys. Tiedonannossa ette ole kovin kunnianhimoinen yritetään luoda tällaisia monitorointiohjelmia ja erilaisia muita aloitteita ja hankkeita, mutta ette kuitenkaan ole kovin kunnianhimoinen. Voitaisinko mennä pitemmälle siten, että eri jäsenmaissa voitaisiin käyttää tai tarttua tähän ongelmaan erilaisten hyvien kokemusten ja käytänteiden kautta? Oder Castillo. Del Castillo. Eh, Kiitoksia puheenjohtajat. Kiitokset herra komissaari siitä, että tulitte tänne paikalle. Nämä ovat tärkeitä aiheita, nämä kaksi aihetta, jotka olette käsitelleet täällä. Haluan puhua aivan lyhyesti. Kun ajatellaan PK-sektoria, on selvää, että on, tämä, on kyse kilpailukyvystä. Se koskee kaikkia sektoreita, mutta erityisesti PK-sektoria. Haluaisin ottaa esille muutaman elementin, jotka meidän pitäisi ottaa huomioon. Ja ne ovat yhtä tärkeitä kuin aikaisemmatkin esille otetut aiheet. Täytyy olla nopea, kun ajatellaan tiettyjen prioriteettien asettamisessa. Täytyy olla tehokas ja nopea silloin, kun puhutaan rahoituksesta. Meidän täytyy kuitenkin olla myös joustavia – Monissa maissa on ongelma, joka liittyy siihen, että on erilaisten yritysten mahdollisuuksia ja, ja sitten kuitenkaan nämä asiat eivät aina kohtaa. Sitten toinen tärkeä aihe liittyy siis digitaalimarkkinoihin, jotka ovat sisämarkkinat. Totta kai ne liittyvät sisämarkkinoiden yleisen kehityksen ongelmaan, mutta aihe, joka liittyy siihen, että lainsäädäntö on fragmentoitunut, erityisesti kuluttajapuolella, kun ajatellaan teollisia tekijänoikeuksia. Täällä on, näissä kysymyksissä on todellakin paljon perustavaa laatua olevia kysymyksiä ja digitaali ö, alue ovat se on alue, jossa pitäisi todellakin katsoa näitä kuluja ja hyötyjä ja etuja. Sitten vielä asia, joka, liit, joka on erittäin tärkeä ja kiinnostava. Täytyisi katsoa, miten nuorten yrittäjien toimintaa voitaisiin lainsäädännöllisesti tukea. Kun ajatellaan tällaista esimerkiksi USA käyttyä mallia, järjestää tällaisia pienimuotoisia myyntejä, carriage sales. Ehkä voitaisiin ajatella jotakin erilaisia malleja tai muotoja nuorille yrittäjille. Kollega Benson, me emme voi enää antaa kaikkien puhua. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää komissaaria siitä, että hän on lähtenyt taisteluun pk-yritysten puolesta. Tässä oli erityisesti kaksi asiaa tai kahdet markkinat, joista komissaari puhui eli paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta PK-yrityksissä. Ja sitten puhuttiin myöskin näistä, tästä direktiivistä. En halua toistaa sitä enää, mitä muut kollegat ovat sanoneet, että pitäisi olla paremmat rahoitusmahdollisuudet pk-yrityksille. Mutta mitä tulee tähän hiilidioksidi mm, päästöihin, niin on ihan selvää, että monien yritysten on myöskin vaikea osallistua julkiseen tarjouskilpailuun. Ehm, ei ole epäilystäkään siitä, että kun tätä ehm, julkista tarjouskilpailudirektiiviä tarkistetaan, niin, niin jos on pieniä ehm, yrityksiä, niin pitäisi asettaa pienemmät vaatimukset niille pääomavaatimuksille, mitä pitäisi näillä yrityksillä olla, jotta ne pääsisivät käyntiin. Ja sitten lopuksi haluaisin esittää muutaman kommentin hallinnollisesta taakasta. Jäsenvaltioissa hallitukset tekevät aina tekevät työtä vähentääkseen pk-yritysten hallinnollista taakkaa ja byrokratiaa. Lain, mutta sen lainsäädännön kautta, mitä täällä parlamentissa ja neuvostossa säädetään, niin se merkitsee kuitenkin lisätaakkaa pk-yrityksille. Jos ajatellaan näitä ihan pieniä yrityksiä, niin meidän pitää huolehtia siitä, että ne eivät ole velvollisia esittämään kaikkea sitä byrokratiaa, mitä suurien kohdalla asetetaan. Kiitoksia jonkun pitää selittää minulle, että miten tämä asia nyt pitäisi hoitaa, että saisimme asiat käsiteltyä sinä aikana, kun te itse olette päättäneet koordinaattoreiden kanssa ja sitten te kuitenkin ylitätte puheaikanne. Mm, Palsiiti seuraavaksi. Meidän täytyy kohta lopettaa. Olen pahoillani. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa herra komissaari. Täällä on jo esitetty useita kysymyksiä. Minua tässä vaan tulee rauhaton olo, kun mainitsitte, että direktiivi julkisista hankinnoista vuonna 2012 tulee muutettavaksi, mutta teidän täytyy muistaa, minkälaisia kokemuksia meillä on Euroopan unionissa saatu, kun vuodesta 2002 lähtien 50 miljardia euroa on vaan jäänyt jonnekin pankkeihin ja, ja eivät ole kuitenkaan päässeet PK-yritysten, päätyneet PK-yritysten taskuun. Te mainitsitte herra PK-sektorin, siksi kysyisinkin, miten pitkälle tätä keskustelua vielä viedään ja milloin tulee konkreettisia ehdotuksia tästä PK-sektorista, jotta PK-yritykset noin loppupeleissä saisivat kunnolliset taloudelliset olosuhteet. Kiitoksia De Angelis seuraavaksi. Grazie presidente, grazie Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset herra komissaari. Yritän puhua lyhyesti. Ensinnäkin kun puhutaan maksusta pk-yrityksistä, me olemme hyväksyneet tämän direktiivin ja minusta aloite, joka koskee täytäntöönpanoa, olisi nyt tarpeen. Nyt ei aikaa enää ole paljon jäljellä, kun PK-sektorilla on paljon ongelmia, maksu, likviditeettiongelmia. Nyt tämä aika on mennyt liian pitkälle. Tässä on tiettyjen konkurssien vaara. Täytäntöpano todellakin on nyt tarpeen. Mitkä ovat sitten ne välineet, jotka mahdollistavat sen, että voitaisiin keventää niitä vaatimuksia, jotka liittyvät julkiseen hallintoon? Jotakin, jotakin täytyy tehdä, jotakin konkreettista. Sitten kolmantena on tärkeää auttaa nuoria yrittäjiä, nuoria pomoja, ei ainoastaan uusia sukupolvia, vaan nimenomaan jatkuvuuden kannalta. Jatkuvuus on tärkeää ja kun työnantaja tekee, lopettaa työnsä, niin silloin yritys kuolee. Mitä voitaisiin tehdä, jotta heitä voitaisiin auttaa, jotta voitaisiin auttaa nuorten työmarkkinatilanne? Pyytikoffer, puheenjohtaja, minä luovun puheenvuorosta, koska meillä on niin vähän aikaa, mutta pyytäisin, että jos meillä tulevaisuudessa on näin vähän aikaa, niin huolehti sitten alussa siitä, että jokaisesta ryhmästä jokainen, tai ainakin yksi pystyisi puhumaan, muuten tämä ei ole reilua. No, Tämä on, tai tässä on kysymys siitä, että voinko minä tällaisen määräyksen antaa vai huolehtiiko jokainen ryhmä itse siitä. Äh, haluaisitteko kuitenkin esittää kysymyksen, Pytikofer? Zwei Gedanken will ich sagen. Erstens. Haluaisin kaksi ajatusta esittää. Ensinnäkin pääasiassa ilmeistä on, että ongelma on jäsenvaltioiden tasolla pk-yrityksiä tukevan aloitteen kohdalla. Ja meidän pitäisi miettiä täällä, että miten me voisimme painostaa jäsenvaltioita, että ne ottaisivat asian vakavasti. Ja toiseksi on olemassa koko joukko kohtia, joiden kohdalla minä olen sitä mieltä, että on paljon ideoita, mitä te olette esittäneet, komissaari, mutta tästä puuttuu kaikenlaista angel investment, public procurement, PK-yritysten kohdalla sitä pitäisi korostaa. Ja sitten niiden tiedemiesten käyttöä, jotka ovat lähteneet Euroopasta, eh, ja sitten eh, standardien rooli tässä kohdin. Me olemme parlamentissa kuulleet jo kunnianhimoisempia puheenvuoroja. Sartori seuraavaksi sanoo puheenjohtaja. Presidente, al commissario con... Puheenjohtaja, No, näin lyhyessä, ajassa voi vain kysyä komissaarilta yhtä asiaa. Onnistummeko me saamaan keskipisteen tai painopisteen keskusteluissa eh, niin tässä valiokunnassakin kuin komissiossakin näihin yrityksiin, koska näissä keskusteluissa painopiste tuntuu olevan teollisuudessa. Tämä Small Business Act, tässä näkyy kyllä jonkinlaista potentiaalia, että saadaan painopistettä siirrettyä. Me nyt näillä säädöksillä yritetään, yritetään yksinkertaistaa toimintaa ja se on yksi tärkeä tavoite. Vidal Kvadras. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan onnitella komissaaria siitä, että hän on tullut ja tuonut tähän valiokuntaan niin kiinnostavia aloitteita. Haluan onnitella myös herra Karihaa hänen nimityksestään. Olen varma, että hän tulee hoitamaan tämänkin tehtävän kuten, yhtä hyvin kuin aikaisemmat. Sitten konkreettinen kysymys, herra komissaari. Pienen yrityksen tai mikroyrityksen menestys on se, että se voi muuttua suuremmaksi on jäsenmaita, joissa eh, ikään kuin rangaistaan siitä, että yritys muuttuu suuremmaksi, pienestä keskisuureksi tai keskisuuresta isoksi, ja tämä tapahtuu työlainsäädännön muodossa. Tämä tapahtuu myös siten, että AY-liike asettaa tiettyjä vaatimuksia, sitten on ö, lainsäädännöllisiä ja verorasituksia, jotka rankaisevat tällaista kasvavaa yritystä. Ja niin kysymykseni onkin, mitä meidän pitäisi ajatella tai mitä komissio on ajatellut, jotta tämä siirtyminen pienestä yrityksestä suuresta, joka sinänsä on menestyksen merkki, jotta tätä kasvua ei rangaistaisi. Siinä ei voida ryhtyä innovoimaan. Siinä tarvitaan ä, tiettyä kriittistä massaa, joka kasvaa. Rova Ulskog. Tack, herr Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komissaari. Olin hyvin iloinen, kun te alustitte sanomalla tai aloititte sanomalla, että ei ole olemassa ristiriitoja ympäristön suojelussa ja e, teollisuuden tukemisessa ja oman raaka-ainetuotannon aikansaamisessa Me voimme jopa lisätä omaa hyväksikäyttöämme. Ehkä painopisteen pitäisi olla siinä, mitä te kutsutte urban miningiksi, mutta kuitenkin sanottiin, että pitää muuttaa sääntöjä ja Natura 2000 sääntöjä. Silloin minä hermostuin, koska nämä klassiset ristiriidat estävät meitä pitämästä yhtä kestävyys ja varovaisuus periaatteet ympäristön kohdalla ja että samaan aikaan oltaisiin kilpailukykyisiä teollisuusmaita. Nyt minä kysyn teiltä, tarkoititteko todellakin, että meidän pitäisi tämä ristiriita hyväksyä sen sijaan, että teemme yhteistyötä. Seuraavaksi Rova Merkis. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Resurssitehokkuus on lippulaiva ja sitä on tarkoitus käsitellä yksityiskohtaisemmin tiekartassa tulee olemaan kaiken näköisiä välineitä joita tähän tiekartan ehdotukseen. ja miten tämä raaka-ainetiedoksianto, miten tämä istuu tähän tiekarttaan. Ja minusta tämä komissaarin aloite raaka-aineista on hyvä. Minusta se on todellakin hyvä idea. Meillä on oma mallimme sen suhteen, miten raaka-aineita pitäisi käsitellä, on sitten kansainvälisellä tai Euroopan tasolla, mutta mitkä ovat ne välineet tai instrumentit, mitä te esitätte erityisesti kolmannessa pilarissa, vai ovatko nämä teho, välineet, resurssitehokkuutta, liittyvätkö nämä tiekarttaan resurssitehokkuudesta ja se, mitä ei ole vielä mainittu tässä raaka-ainealoitteessa, on teo, tehokkuusnäkökohta resurssien osalta. Ja minä pidänkin erityisen hyvänä sitä, että se sisällytti myös biopohjaiset raaka-aineet tähän, että jos me haluamme korvata näitä harvinaisia aineita. Silloin me tarvitsemme biopohjaisia aineita. Ehkäpä sittenko selittää, miksi sitten lisäsitte molemmat siihen. Minä kyllä tuen niitä. Kiitos. Dankeschön. Kiitoksia, herra komissaari. Nyt en uskalla enää edes pyytää teitä edes käsittelemään vähän näitä kysymyksiä, mutta ehkä te kuitenkin viiden minuutin ajan tai kuuden minuutin ajan yrittäisitte vastata. Ehkä sitten asioista käytätte puheenvuoron ja lopus, loppuun vastaatte kirjallisesti. Niin kiitokset näistä kysymyksistä ja kiitokset näistä rohkaisuista. Tosiaan, jos nyt kaikkiin vastaisin, niin sitten oltaisiin täällä keskisyöhön saakka. No, joka tapauksessa olen iloinen ja kiitollinen näistä kysymyksistä, koska ne toivat esille myös sen, että otitte huomioon sen, mitä sanoin alustuksessani. Ensinnäkin rouva Sartorille. Minä olen todellakin sitoutunut siihen, että Euroopan unionin keskiöön asetetaan vahvat toimet todellisen reaalitalouden puolesta. Rahoitus, palvelut, tietyt pankit. Kaikki tämä on tärkeää, mutta keskiöön asetetaan todelliset toimet, jotka liittyvät talouskasvuun. On kyse sitten, on, on sitten kyse minkä tyyppisistä yrityksistä tahansa, uusista yrityksistä, jotka eivät saastuta tai muusta. Ja Lissabonin sopimuksen kohtia kyllä noudatetaan. Ja kun ajatellaan sitten uusien työpaikkojen luomista, sehän on totta kai meidän tavoitteemme, erityisesti tämä koskee työpaikkoja nuorille. Ja kun käännymme sellaisen yritysjärjestelmän puoleen, joka antaa perspektiivejä nuorille, eihän ole kyse siitä, että nuoret ovat ainoastaan tällaisessa julkisissa järjestelmissä tai muissa kyllä heidän täytyy myös pystyä käynnistämään yrityksiä. Meillä on Erasmus-järjestelmä, meillä on muita tukijärjestelmiä, meidän täytyy auttaa heitä antamalla heille erityistä huomiota, kuten monetkin sano, monet täällä sanoivatkin. Vidal Quadras, Rova Carvalho, olemme asettaneet kaiken tämän mainitun toimiemme keskiöön. Ja sitten on tämä Small Business Act. Minä olen käynnistänyt asiakirjan, joka myös viime viikolla esiteltiin parlamentissa. Haluamme elävöittää tätä foorumia, joka käsittelee PK-asioita. Siellä on erilaisia keskustelukumppaneita. Eh, herra de Angelis oli myös ensimmäisessä tapaamisessa mukana. Eli me todellakin käymme kiinni näihin ongelmiin ja mietimme rahoitusmahdollisuuksia konkreettisella tavalla. Sitten täällä korostettiin myös pankkijärjestelmään toimintaa, erityisesti rahoitusmahdollisuuksien eh, eh, tarjoamisen kannalta – on edelleen olemassa eurooppalainen investointipankki, jolla on oma lainoitusjärjestelmä. Eli täytyy katsoa näitä erilaisia luottolaitoksia. Sitten hyvä uutinen, jonka tiedätte varmasti Lontoon pörssi on osoittanut suurta ö, halukkuutta investoida PK-sektoreiden, PK-yritysten puolesta ja minä olen keskustellut Lontoon pörssin edustajan kanssa ja järjestämme tällaisen foorumi, rahoitusfoorumin, joka ja tämä ehdotus sai hyvän vastaanoton, eli puhutaan mahdollisuudesta rahoittaa PK-yrityksiä tämän avoimen foorumin kautta, joka voi tuoda vastauksia kansalaisille ja yrittäjille. Ja sitten edelleen vastauksena herra Vidal Quadrasille ja rouva Carvaljolle siitä, miten voidaan helpottaa rahoitusmahdollisuuksia pk-yrityksille. Tämä koskee tietysti myös riskipääomia, rahoitusmahdollisuuksia – Tässähän voitaisiin myös yksinkertaistaa rahoituksen saatavuussääntöjä eri tasoilla. Sitten eri, vielä muu kysymys, joka koski sitä, miten annetaan konkreettisia vastauksia yrittäjien, äh, yrittäjille tai niille, jotka luovat työn, työpaikkoja muille. Totta kai kriisin aikoina syntyy ongelmia, on konkursseja, konkursseja ja asiakirjassa on viitattu siihen, että pitäisi vähentää niin paljon kuin mahdollista erilaisia määräaikoja, jotka liittyvät likviditeettikysymyksiin ja uudelleenjärjestelyihin konkurssin jälkeen. Totta kai tässä täytyy sulkea ulkopuolelle tällaiset petostilanteet. Tässä keskitytään niihin, jotka ovat rehe- yrittäneet rehellisesti ja joutuneet vaikeuksiin. Eli nyt on tarkoitus helpottaa asioiden hoitoa ja tämä koskee jäsenmaita aina. Komissio ei ole toimivaltainen, koska usein toimivaltuuksia on siirretty jäsenmaille. Esimerkiksi tämä koskee maksujen viivästyksiä ja siinä olen samaa mieltä herra De Angelisin kanssa. Minä annoin, esittelin tätä Small Business Actia Roomassa ja sanoin, että pitäisi kiirehtiä siinä, että lyhennettäisiin näitä määräaikoja. Minä puhuin myös Ranskan ja Iso-Britannian hallitusten edustajien kanssa, myös Saksan, Bulgarian hallitusten edustajien kanssa tästä kysymyksestä. Tai tulen keskustelemaan Saksan ja Bulgarian kanssa ja pyydän heitäkin tätä samaa, eli asioiden ja määräaikojen lyhentämistä, asioiden edistämistä. Ja sitten miten voidaan auttaa näitä PK-yrityksiä, jotta ne voisivat muuttua tai kasvaa, miten ne voisivat olla kilpailukykyisempiä. Minusta Euroopan komissio on jo tehnyt paljon ja teemme edelleen paljon. Me eh, kohdistamme tällaisia eri, erityisiä hankkeita, jotka liittyvät innovaatioihin ja niihin otetaan mukaan yliopistot ja PK-sektorit, jotta nämä yritykset voisivat olla kansainvälisellä tasolla kilpailukykyisempiä. PK-sektorin kilpailukyvyn parantaminen on, sitä, sitä käsitellään siis erilaisten hankkeiden kautta. Lisäksi on ongelma, joka liittyy koulutukseen. Minä puhuinkin jo rouva Vasiliun kanssa siitä, että tai järjestettäisiin konferenssi, johon myös Euroopan parlamentti kutsutaan, ja siellä käsiteltäisiin koulutuskysymyksiä. Sitten hallinnollisen taakan vähentäminen, se on aihe, jonka otti muun muassa Rova Niebler esiin. Me toivomme, että voisimme parantaa koko eurooppalaista säädöstöä mutta kun ajatellaan näitä erilaisia hankkeita ja aloitteita, joita komissiolta on tullut PK-sektorin suuntaan, PK-yritysten täytyy antaa tiedot vain yhden kerran silloin, kun pyydetään tietoja ja tämä koskee direktiiviä. Tämä on siis yksi konkreettinen esimerkki siitä, miten on yksinkertaistettu hallinnollista taakkaa. Ja REACH on yksi esimerkki. Kaikki säädökset on käännetty eri kielille. Sitten meillä on mikroyrityksiä, jotka ovat voineet soveltaa näitä uusia sääntöjä ja on haluttu pienentää 60 mm, prosentilla veroa, joka koskee pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja 80 prosentilla mikroyritysten veroa. Ja sitten olemme keskustelleet viime aivan äskettäin tätä, tästä kysymyksestä myös mikroyritysten osalta. passare alle materie prime. Mi pare di aver risposto complessivamente. Sitten siirryn raaka-aineisiin. Uskon, että vastasin ainakin yleisellä tasolla niihin PK-yrityskysymyksiin. Sitten mitä tulee hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Jos globaalilla tasolla sopimusta ei ole, niin silloin eurooppalaisilta yrityksiltä on vaikea pyytää tällaista 20 prosentin vähentämistä, koska se totta kai vaikuttaa koko järjestelmän kilpailukykyyn. Sitten työmarkkinoiden liikaan jäykkyyteen, se on totta. Tässä voitaisiin solmia sellaisia sopimuksia, jotka tehtäisiin yrityksen ja työnantajan välillä paikallisella tasolla – on totta, mitä herra Vidal Quadras sanoi. Usein rangaistaan niitä yrityksiä, jotka ryhtyvät kasvamaan. Eli jonkinlainen äh, tällainen järjestelmä pitäisi luoda, joka mahdollistaisi sen, että nämä yritykset voivat toimia. Sitten mitä tulee raaka-aineisiin, Natura 2000 sitä ei ole nyt ryhdytty uudelleen keskustelemaan. Olemme halunneet vain täsmentää tiettyjä sääntöjä, niiden tulkintaa. Sitten mitä tulee näihin urban mining-kysymyksiin. Siitä keskustelu on todellakin avattu. Meillä on innovaatiokumppanuusaloite, joka koskee innovaatioaloitteen toteuttamista. Siinä otetaan huomioon terveyskysymykset, väestön ikääntyminen ja toinen kumppanuus liittyy kierrätykseen ja raaka-aineiden korvaamiseen. Ja siinä totta kai näkökulma on ympäristön suojelun näkökulma. Tähän hankkeeseen voidaan osallistua. Myös tutkimus on siinä huomioitu. Sitten on tämä Terra-aloite, mutta nyt ei ole vielä löydetty ratkaisuja näiden kysymysten osalta. Ja toivottavasti parlamentti osallistuu tähän laajaan keskusteluun myös aktiivisella tavalla. Sitten lopuksi haluan sanoa energiatehokkuudesta. Minusta vaikuttaa siltä, että rouva Merkesin ehdotus on todellakin Mm, äh, mielekäs. Voin oma, ottaa sen omakseni hyvin mielelläni. Ja se liittyy kumppanuussopimukseen. Ei tämä ole mikään tällainen sulkeva lauseke, mutta asiat muuttuvat sitä mukaan, kuin eteenpäin mennään. Kaikki ne, jotka haluavat tulla mukaan yhteistyöhön tällä sektorilla, ovat tervetulleita ja parlamentin panos on ollut tässäkin kysymyksessä hyvin merkittävä raaka-ainekysymyksissä, samoin Pytikofferin mietinnössä, joka koskee tehokkaasta eurooppalaista raaka-ainestrategiaa. Sitten tähän ensimmäiseen kysymykseen, mitä me voimme tehdä? Voin lopettaa vastaamalla tähän. Mitä parlamentti siis voi? En, minä en nyt voi itseäni lukea tähän mukaan, vaikka olinkin tässä talossa kauan. Eli voidaan olla tiukkana jäsenmaiden suuntaan, voidaan olla tiukkana neuvoston suuntaan. Parlamentti voi ainakin saada äänensä kuuluvaksi. Voidaan olla tiukkana siinä, että jäsenmaat ryhtyvät täytäntöönpanemaan direktiiviä, joka liittyy maksuihin. Säännöt on hyväksytty, mutta Euroopan parlamentin aloite voisi olla se, että se voisi saada jäsenmaat menemään vielä paremmin eteenpäin, jos parlamentti on tarkkana ja valvoo näiden PK-kysymysten osalta, niin minusta keskustelu olisi helpompi asettaa keskiöön myös komission puolella. En usko, että puheenjohtaja ei halua viedä minua tähän saan. Saanen kiittää teitä, komissaari, kovasti ja erityisesti kiitän tulkkeja, jotka jäivät tänne yli aikaa. Ja pyydän, että pikaisesti lähdette tästä salista, hyvät naiset ja herrat, koska meillä on koordinaattoreiden kokous tämän jälkeen. Haluaisin minuutin kuluttua aloittaa sen kokouksen ja tekisitte hyvin suuren palveluksen, jos hyvin nopeasti lähtisitte tästä salista.